Buonasera a tutti, possiamo cominciare, credo che sono le 16.05. E päivää kaikille, voimme aloittaa, kello on jo viittä ylö, voimme aloittaa valiokuntamme kokouksen. Kohta yksi esityslistan hyväksyminen, se on 20. lokakuuta jaettu ja se on julkaistu myös, esity- myös nettisivuilla. Sitten meillä on 30. syyskuuta ensimmäinen lokakuuta kokouksien pöytäkirjan hyväksyminen. Ne on teille jaettu sähköpostitse. Jos niitä ei vastusteta, niin sitten pidän niitä hyväksyttyinä. Kohta kolme käy tuossa olevat kielet. Meillä on myös web streaming käytössä ja pyytäisin, että huomenna ottaisitte äänestyskorttini mukaan, koska äänestämme sähköisesti. Ja muistutan siitä, että ensi viikolla meillä on tilintarkastus tuomioistuimen vuosikertomuksen esitys. Äh, ja 22. lokakuuta äh, sain kirjeen Alankomaiden äh, parlamentista, jossa käsitellään yhteisön rahojen parempaa käyttöä ja haluaisimme kutsua paikalle, haluaisin kutsua paikalle myös valiokunnan varapuheenjohtaja. Jos neljä varapuheenjohtajaa eivät voi osallistua, niin sitten järjestäjät pyytäisivät, että paikalle tulisivat, tulisi muita valiokunnan jäseniä. Meillä on aikaa vielä joulukuun asti, jos teillä on, siis olette kiinnostuneita, joko varapuheenjohtajana tai joku muut valiokunnan jäsenet, niin ilmoitamme tämän sihteeristä. Ennen kuin siirrymme kokoukseen, niin haluaisin toivottaa tervetulleeksi kolme uutta sihteeristön jäsentä, kaksi uutta avustajaa, edustaja Silvana Zammit ja Rosemana Elfquist ja uusi työntekijä Elena Mainardi. Haluaisin toivottaa heidät tervetulleeksi ja toivottaa heille hyvää työtä tässä tärkeässä valiokunnassa. Me sitten menemme esityslistan kohtaan neljä vuoden 2007 vastuuvapauden seuranto. Pyytäisin, että edustaja Odi, tai kysyn häneltä, että haluaako hän puhua ensin itse vai antaako hän ensin puheenvuoron komission jäsen Kallakselle. Ja no, sitten pyydän ja toivotan tervetulleeksi komission jäsen Kallaksen ja pyydän, että hän siirtyisi puheenvuoroonsa. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. President. kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kunnianarvoiset jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Ymmärrän, että täällä on alustava sopimus siitä, että esitän kaikki kommenttini nipussa. Ottaen vastuvapaus päätöslauselmasta ja sitten tämä synteesikertomus. Ymmärsinkö asian oikein? Selvä. Yritänpä sitten katsoa molemmat asiat. 2007 vastuuvapaus päättäisi lauselmassaan 293 kohtaa ja 203 pyyntöä, jotka on esitetty komissiolle. Ja komissio on seurannut teidän pyyntöjänne, no, elleivät ne ole oikeuden lakien tai instituutioiden velvollisuuksien kanssa ristiriidassa – ja 20. toukokuuta saitte vastaukset ja tänään kommentoin viittä pääkohtaa. Ensinnä äh, vuosittaisten yhteenvetojen substanssi on parantunut merkittävästi ja komissio on usein ohjaavan kommentaarin pohjalta tuolta osin jäsenvaltiot vastasivat komission odotuksiin ja pitää, pitää mielestä tähän mennessä näitä vuotuisia yhteenvetoja on estetty vain kaksi kertaa ja voimme odottaa, että parannuksia tulee vastaisuudessakin ja myöskin näitä ohjaavia kommentteja tullaan myöskin koitamaan Bulgaria, Kypros, Tsekin, tasavalta, Unkaria, Liettua, Romania ja Slovenia ovat seuranneet komission ohjeiden suositusta, että sillä rakennerahojen vuotuisen yhteisövedossa on tällainen tarkastuslausuma näiden neljän Hollannin, Ruotsin, iso britannian ja Tanskan kansallisten lausumien lisäksi mukaan lukee meillä on yksittäistä tarkastuslausumaa ja 2007 vastuuvapauden myöntämiseen liittyen komissio pyytää jäsenvaltioita julkistamaan nämä yhteenvedot ja antamaan ne Euroopan parlamentille. Tiedän, että te tulette keskustelemaan tänä myöhemmin tutkimusta, joka koskee näiden vuotuisen lausumien merkitystä. Ja voin sanoa, että komissiolla on vähän samanlaisia huolia ja me olemme tulleet siihen tulokseen, että vahvempi oikeusperusta olisi parempi, jotain varainhoitoasetukseen kolmivuotinen tarkistus olisi hyvä mahdollisuus vahvistaa tätä. Seuraavat komiteat liittyvät rakennerahastoihin. Muistutan, tästä 28. lokakuuta komissio hyväksyi viimeisimmän edistyskertomuksen rakennerahastojen toimintaohjelmasta, jolla pyritään lisäämään komission valvontaroolia yhteisön toimissa. Sinne todetaan, useimmat toimet on loppuun viety, mutta ponnistelut on vielä kesken, kuten huomaamme esimerkiksi siitä, että korjausmenettelyitä tai keskeytyksiä on runsaasti. Keskustelette tästä vastuussa olevien komission jäsenten kanssa osana vastuuvapauden myöntämisprosessia, joten en puhu siitä enempää. Ja sitten pyyntöjen joukossa puhutaan paljon korjauksista. 120 mukaiset ex post korjauslaskelmat ovat herkkä asia, mutta niitä tarvitaan, jotta systemaattiset virheet saadaan korjata ja tuomioistuin on todennut, että meidän strategiamme olisi virheellinen, jos luopuisimme varan keräysvaiheessa tehtävistämme. Nämä perustuvat saman puiteohjelman mukaisiin kustannuslausulmiin. Ja sitten neljänneksi sääntöjen yksinkertaistaminen joka on myöskin yleinen teema parlamentin päätöslausumissa. Usein nämä monimutkaiset transaktiot perustuvat siihen, että säännöt, jotka koskevat apun oikeuttamista, ovat monimutkaiset. Komissio pyrkii tekemään parannuksia, mutta tämä vie paljon aikaa. 2007-2013 oikeusperustaan on tehty parannuksia ja äh, yksinkertaistamistoimia vastaisuudessa rakennerahastojen suhteen olisi esimerkiksi yksikkökustannukset, könttäsummat ja kiinteät prosenttiosuudet, joita käytettäisiin rahastojen yhteydessä. Ja nämä mainittiin talouskriisin yhteydessä julkistetussa ohjelmassa. Ja keskipitkällä pitkällä aikavälillä tulokset tulevat näkymään. Komissio pyrkii nyt tunnistamaan alueita, joissa voitaisiin yksinkertaista asioita vielä enemmän, ja tämä osana kolmivuotista varanhoitoasetuksen uudistamista. Voisimme keskittyä erityisesti apuun, oikeuttamiseen töihin ja hallintoon ja osana tätä revisiota. Olemme avanneet julkisen kuulumisen, joka on avoin 8.12. asti ja pyydämme julkisten varojen nauttijoita ja varankäytön johtajia tekemään ehdotuksia siitä, miten sääntöjä voitaisiin tehostaa. Tulemme myöskin tutkimaan periaatteita, joilla voisimme yhä yksinkertaistamaan sektorilainsäädäntöä, kun 2014 sitten seuraava kerros lainsäädäntöä tullaan hyväksymään. Ja, ja kestettävän riskin periaate pitäisi johtaa myönteiseen tarkastuslausumaan. Tämä kestettävä riski, lähestymistapa saa tämän virheprosentin ja sitten tarkastuskustannusten tasapainoon hyvälle tasolle. Tutkimuksen, energian ja kulutuksen alueella ja maaseudun kehityksen alueella 2010 alkupuolella komissio tulee toimimaan tämän kestävän riskin puitteissa ja sitten 2010 jälkipuolella hallintomenojen yhteydessä. Ja nyt kääntyisin komission yhteenvetokertomuksen 2008 vuodelle. Tämä e- e- sitten myöskin avaa 2008 vastuvapausprosessin ja painottaisinkin aluksi, että komissio on sitoutunut läheiseen yhteistyöhön koko buun kanssa ja esittelen herra Liberatskin kanssa. Tämä synteisen tämän komission viimeinen ja haluaisin käyttää tilaisuutta esittää taseen 2004 tehdystä työstä, työstä jonka tavoitteena olisi saada tilintarkastustuomioistuimelta tarkastuslausuma, jossa ei ole varaumia. Barroson komissio setti itselleen selkeän tavoitteen, että saisi varauksettoman dassin. Olemme lähestyneet tätä tavoitetta ja olemme saaneet energiaa ja huomiota kiinnitettyä tähän. Nyt komission kertomuksessa on todennut, että työ jatkuu, kuten aikaisemmin on todettu, että Nämä kertomukset pohjautuvat vuotuisiin kertomuksiin ja pääosasten allekirjoittamiin lausuntoihin. Ja tämä synteesi taso on vuosittaista toimintakertomuksista riippuvainen ja tuomioistuin itsekin on sanonut, että nämä kertomukset ovat laadultaan vuosittain parantuneet. Tässä synteesimme ensimmäinen luku kertoo sitä, miten 2008 olemme omistautuneet sille, että vahvistaisimme niitä tekijöitä, jotka luovat DASin rakennuspolitiikat. Me olemme ponnistuneet varmistaaksemme sen, että, että varauksien läsnäolo poistaminen ää, tai lisääminen selitetään selkeästi ja komission täytyy nyt erityisesti esittää arvio oman sisäisen tarkistusjärjestelmänsä tehokkuudesta vuosittaisessa toimintakertomuksessa ja lähes kaikki palvelut esittävät erityisen johtopäätöksen heidän koko sisäisen valvontajärjestelmänsä kokonaistehokkuudesta, ei ainoastaan rahoituskysymyksissä. Ja milloin relevantti oli, ne identifioivat toimintoja, joilla parantaa tarkastusta. Ja päästä johtajien varaamat ovat pääosa ensimmäisessä, pääosassa ensimmäisessä luvussa. Ja varas, varaamien suhteen parannuksia on tapahtunut, niiden määrä on jonkun verran vähentynyt verrattuna vuoteen 2007 ja yksittäisten varaamien ala on jossakin tapauksessa rajoittunut pienempi määrä jäsenvaltioita ohjelmia kuuluu niiden alaan. Suurin osa varaamista koskee joko jäsenvaltioiden tarkastusjärjestelmien laatua tai virheitä, jotka todettiin edunsaajan tasolla. Silti 15 alueella on todellisia heikkouksia. Silloin pääosastojen johtajat ovat asettaneet varaumia ja komissiokollegioon ottaa poliittisen vastuun näistä 15 varamasta. Näihin kuhunkin varamaan liittyy toimintaohjelma ja keskityn joukkoon niistä rakenteellisten toimintalalle, jossa on yhteinen, yhteinen johto, sillä virhetaso on korkein. Tämä on ainoa luku, jos, jolle 2007 kertomuksessa tilintarkastustuomioistuin näytti puna, punaista valoa. Ja komissio on näyttänyt, että se on sitoutunut ottamaan käyttöön uusia toimia. 2008 korjaavien, toim, korjaavien toimien seurauksen äh, yksi, korjaukset oli 1,6 miljardien euron edestä. Parantuneet tarkastukset maatalouden alueella ovat johtaneet konkreettisiin tuloksiin ja 2008 jäsenvaltioiden komission korjaukset johtivat kolme miljardin euron, ja komissio on osoittanut, että se on poliittisesti vahvasti sitoutunut vähentämään tätä jäljelle jäänyttä virheastetta, ja millä välttämättä on, me olemme keskeyttäneet maksut ja tehneet äh, maks, ja johtaminen on ollut tiukkaa. Synteisessä kertomuksessa me toteamme, että tutkimuspolitiikkaan liittyy mahdollinen ongelma, huolimatta harmonisoidusta lähestymistavasta, joka hyväksyttiin puolivälin tarkastuksessa, on merkkejä siitä, että monivuotinen tilintarkastusstrategia ei ehkä ole riittävä äh, koko virhetason laskemiseksi äh, tuomioistuimen nykyisen aineellisten virheiden tason alle, joka on 2 prosenttia, ja komissio toistaa, että me tarvitsemme yhteistä ymmärrystä äh, kestettävän virheriskin suhteen ja tutkimuksen suhteen. Me palaamme asiaan 2010, ja sitä ennen komissio ponnistele parantaakseen tutkimuspolitiikan johtamisessa äh, asetusten ja hallintopolitiikan mukaisesti YK elinten kanssa tapahtuvan yhteisjohtamiseen myös kiinnitetty erityistä huomiota ja synteisi kertomuksessa on myöskin tällaisia horisontaalisia kysymyksiä, joista mainitsin yhden. Komission tarkat tiukat tarkastukset ovat osoittaneet joitakin epä e, virheitä Bulgarian Romanian Romanian varankäytössä. EU-varojen käyttö Bulgariassa ja Romaniassa on johtanut parannettuun ja johdonmukaisempaan lähestymistapaan komission palveluissa. Ja komissio jatkaa tukeaan Bulgarian ja Romanian uudistuspyrkimyksille, joiden pyritään ratkaisemaan kaikki perimmäiset ongelmat ja että, että EU-ohjelmia johdetaan kaikkien sääntöjen mukaiseksi. Komissio ei hyväksy mitään systemaattisia heikkouksia minkään jäsenvaltion taholta varojen hallinnoinnissa. 2008 vastuuvapauden vapauskertomuksen seurantakertomus on annettu tälle äskettäin. Ja yhteenvetona, kunnianarvoiset jäsenet, komissiomme pyrki myönteiseen tarkastuslausumaan ja sillä oli hyviä vaikutuksia komissioon ja me olemme sitä mieltä, että sisäinen tarkastusjärjestelmä huomioiden vuotuisten kertomusten varaamat, että resurssit, jotka toimintoihin on kohdistettu, on tehty ajattojen päämäärien mukaisesti ja hyvän taloushallinnon mukaisesti. Tässä minun synteesikertomukseni komissio on myöskin kertomuksensa 2008 sisäisestä auditoinnista esittänyt, ja herra Gray, sisäinen auditoijamme, on täällä esittelemässä tätä, jos haluatte kuulla häntä. Ja totta kai minä olen myös vastaamassa kysymyksiin. Kiitoksia huomiostanne. Grazie, mister. Kiitoksia, Kallas ja nyt annan puheenvuoron herra Greille niin, että hän voi täydentää sitä, mitä herra Kallas jo sanoi. Yes, thank you, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää teitä ja talousarjan valvontavaliokuntaa siitä, että äh, annatte minulle mahdollisuuden kertoa komission äh, sisä, kertomuksen tarkastamisesta liittyen sisäisiin tarkastuksiin. Kuten tiedätte, olin ensimmäinen kesäkuuta 2009 lähtien sisäisen tarkastuksen johtaja ja komission kertomus perustuu sisäisen tarkastuksen kertomukseen. Se antaa yleiskuvan sisäisestä tarkastuksesta ja seurannasta, mitä on tehty sisäisen tarkastuksen suosituksista. Hänen tarkastus teki 93 tarkastuskertomuksesta, 36 oli kyse uusista tarkastuksista ja 59 oli kyse seurannasta liittyen aikaisempien tarkastusten suosituksiin. Eri palveluyksikköjen hallitukset hyväksyivät hyvin näitä äh, suosituksia. 99,4 prosenttia äh, suosituksista hyväksyttiin ja niistä tehtiin toimintasuunnitelmia. Näiden suositusten lopullinen vaikutus perustuu, riippuu tietenkin siitä, kuinka nopeasti näitä toimintasuunnitelmia täytäntöön pannaan. Äh, tässä yhteydessä tarkastuksen seurantakomitea lähentää muistutuksia silloin, kun täytäntöönpano on kiireellistä. Tämä on erittäin tehokas väline. Haluaisin keskittyä muutamiin tärkeisiin kohtiin tämän raportin johtopäätöksissä. Yksi myönteinen johtopäätös oli se, että edistystä on tapahtunut, mitä tulee sisäiseen valvontajärjestelmään vaikka meillä oli vielä kuusi kriittistä suositusta vuonna 2007, niin tällaisia kriittisiä suosituksia ei tehty vuonna 2008. Ja tyytymättömyyttä aiheuttavat lausunnot laskivat kuudesta vuonna 2007 neljään vuoteen 2008, vuonna 2008. Kuitenkin parannustakin on vielä tehtävä esimerkiksi varainhallinnossa – jossa tilastointia voitaisiin parantaa. Myöskin kilpailumenettelyjä voitaisiin valvoa parempi, jotta markkinakeskittymien vaaraa vältettäisiin, eli annettaisiin liian paljon tehtäviä liian harvoille tarjoajille. Tilintarkastusjärjestelmä osoittaa, että että, että osoittaa, että tämä toimii, mutta vielä on tehtävää vuoteen 2010 mennessä. Esimerkiksi erittäin tärkeiden suositusten täytäntöönpano, jotka syntyvät tästä näistä tarkistuksista. Vuonna 2008 oli kyse myös IT-järjestelmästä ja siitä, miten tehokkaita tämä IT-ympäristö on. Ja tässä yhteydessä huomattiin, että yleiskatsaus kaikkiin niitä järjestelmiin on tarpeen ja että IT-hankevalvintaa on parannettava ja valvottava paremmin. Olin tyytyväinen, kun perin erittäin hyvin hallinnoidun tarkastusyksikön ja laatuarviointi osoittaa, että se täyttää täysin kansainväliset standardit, mitä tulee sisäisen tarkastuksen äh, ammattisääntöihin. Sisäisten tarkastajien koulutusjärjestelmä komissiossa äh, myöskin sisäistarkastajat yksittäisissä palveluyksiköissä, niin sillä halutaan nyt pitää yllä näitä äh, korkeita ammattistandardeja. Mitä tulevaisuuteen tulee, niin aiomme tarkastaa sekä varanhoitoon että muuhun liittyviä prosesseja, koska riskit, jotka syntyvät prosesseista, jotka eivät liity tarkkaan varain, tarkasti varanhoitoon, esimerkiksi oike- oikeudellisiin kysymyksiin liittyvät prosessit, niin olisi myös otettava huomioon. Kiitoksia mielenkiinnosta. Kiitoksia. Ja nyt liittyen vuoteen 2007, 2007 Vastuuvapauteen annan esittelijälle puheenvuoron Jean-Pierre Audi. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi haluan kiittää komission varapuheenjohtajaa palveluiden laadusta, vastausten laadusta ja siitä, että olette valiokuntamme jäsenille antaneet tietoja ja olleet hyväksyneet lähes kaikki muotoilumme ja palaan niihin kysymyksiin, joissa ette ole ryhtyneet suositustamme mukaisiin toimiin, mutta haluaisin todellakin kiittää teitä työstänne ja herra Kallas, haluaisin henkilökohtaisesti onnitella teitä siitä, mitä teidän, että teidän hallituksen on ehdottanut teitä jälleen komission jäseneksi. Olette olleet ministeri, pääministeri, keskuspankin johtaja ja herra Kallas olen arvostanut tätä kanssanne. Ja edistyksen laatua aiheesta, jotka ovat aina suuria kansanjoukkoja innosta, mutta ovat olennaisia toimielimen toiminnan kannalta. Tämä sanottu niin enpä halua tarttua niihin kysymyksiin, joista olemme samaa mieltä ja joihin komissio tulee tarttumaan, vaan halusin antaa vastauksen liittyen niihin kohtiin, joihin ette ole tarttunut. Viitteenä tässä vastavapainen numerokohdat, mitä kohtaa 11 tulee. Me olemme pyytäneet, että saatavien 33,6 henkilöstön eläkkeiden saataviin lisäsi 33,6 miljoonaa euroa ja tätä oli vastanneet tähän ja meidän antavat annettava vast, tilivastavapaus kohti tilistä kokonaan, eikä sitä menosta. Ja nyt tämä summa on no, noussut 4 miljoonalla eurolla, eli tässä on nyt kysymysmerkki, jonka nostan jälleen esille. Me olemme halunneet tällä rahastosta, että olette vastanneet, että te ette tule näin tehneet, koska tutkimus aikaisemmin tutkimusasteella, että tämä on liian riskialtista. Kysymys ei ole siitä, että haluaisimme tietää, onko tämä riskialtista vai ei. Kysymys on siitä, toimielimme, yhteisen toimielimet ja toimilla henkilöstö ja eläkeläisten täytyy saada vahvistus siitä, että rahat ovat jossain jonkinlaisessa eläkerahastosta ja että voimme luottaa johtoon siitä, että sijoitukset tehdään niin, että pääomariskiä ei ole. Ja vastaus, että pääomariskejä on, on riittämätön. Kohta 12 kysymme, miksi Galileo, ja, ja, joiden sopimuksia ei oltu viety tiilinpitoon, miksi niihin liittyviä vastauksia emme saaneet. Sano, että on näitä rakennuskysymyksissä näitä tilinpitoa, mutta tämä on vähän merkityksellinen kysymys, mutta kysymys on kuitenkin suurista rakennuksista. Niin, ja jos te teette varam ja suurin rakennustöihin, niin ehkäpä te voisitte sitten sel selvittää varausten yhteydessä, mistä on kysymys. Ja me haluamme myöskin, että meidän virastollamme on poliittiset, riittävät poliittiset valtaoikeudet ja olette vastanneet meille, että kyllä niillä on, mutta, mutta me haluaisimme varmistaa, että, että nämä poliittiset valtaoikeudet voidaan konsolidoida. Ja sitten te ette halua tehdä tutkimusta liittyen kansallisten järjestelmien riippumattomuudesta ja kansallisen hallinnon riippumattomuudesta, joka tekee vuotuisia yhteisvetoja. Minä olen vieraillut jossakin näissä hallinto viranomaisten luona ja heidän johtajansa ovat ministereiden ja nimittämiä ja näiden rakenteiden riippumattomuuden arviointi olisi erittäin hyödyllistä, niin että eh, voisimme vastuuvapausmenettelyssä käyttää näitä kertomuksia, että tilintarkastus tuomioistuin voisi luottavaisena käyttää näitä kertomuksia niin, että ne täyttäisivät kansainväliset auditointinormit. Minkä pohjalta minä pahoittelen, että kohdassa 4040 esille artiklan 129 pykälän kolmen soveltamiseen komissiohan on sopimusten suojelija ja niiden mukaisesti tilintarkastustuomioistuimen pitäisi toimia kansallisten tuomioistuimien kanssa yhteistyössä ja jos tässä nyt tällaista teknistä yhteistyötä on, se on normaalia, korkean tason teknistä yhteistyötä, mutta operationaalisella tasolla. Minusta tuntuu, että meillä on riittämättömästi hyödynnettyjä yhteyksiä, vaikka sopimusten mukaan niitä pitäisi olla olemassa. Mä haluaisin kuulla tilintarkastustuomioistuimen kannan Lissabonin sopimuksen soveltamisesta tässä kysymyksessä, koska Lissabonin sopimus antaa tilintarkastustuomioistuimelle valtaoikeudet eh, kerätä informaatiota eh, unionin muista toimielimistä ja myöskin kansallisista valvontaviranomaisista. Ja oikeusperusta on siis riittävä sille, että me voisimme saada liikkeelle liikkeelle kansalliset ää, saisimme luotua kansalliset tarkastusjärjestelmät, jotka ovat riippumattomia ja, ja että me saisimme ministeriöiden allekirjoittamana laatuasiakirjat, jotka panita siellä täyttäisivät kansainvälisen auditoinnin normit. Ja sitten sananen tutkimuksesta. Totesin, panin merkille vastauksen, että Tämä asiat ovat monimutkaista, mutta sellaista se on. Minäpä kysyn, herra varra puheenjohtaja. Voisimmeko tutkimuksen alueella saada jonkinlaisen tutkimuksen tai asiakirjan, joka esittelisi eri osapuolten kannat. Me kuulemme kontrolloidulta e- elimiltä kaikenlaisia mielipiteitä. Ja ongelmana näyttää olevan se, että monimutkaisten sääntöjen soveltaminen ne tarkastettavat elimet toteavat, ehkäpä eivät teidän sisäisten tarkastajien osalta, mutta teidän palkkaminen tarkastajien osalta tekevät erilaisia tulkintoja, tekevät uusia laskelmia ja vaativat merkittävää varojen palauttamista ja luovat eurooppalaisissa instituutioissa sellaista tunnelmaa, että meidän pitäisi ihan näin teknisesti ei pidä ajatella, ketkä hyötyvät ja ketkä köyhtyvät, mutta, mutta sääntöjä ei saisi liian epäjohdonmukaisesti soveltaa. Koska te, minä haluaisin ihan patasti teknisesti tietää näistä asioista lisää tutkimuksen alueella. En varmaan ole unohtanut mitään, mutta sanoin, että, että, että toistitte Barrosan halun saada myönteisen tarkastelaiselle uudelleen. 2004 hän puhui tästä nyt tällä kertaa. Hän ei ole uudestaan puhunut tästä, mutta, mutta se, että meidän valiokunnassa tämä kanta estetään uudelleen. Tilintarkastustuomioistuimen tehtävähän on antava tassi. Ja sen on myöskin tuottava meidän valiokuntaamme meidän on autettava myönteisen dassin saamisessa ja il, iloiseni Lotsenissa tämä 2007 tehty. Ja siltä pohjalta voimme tarttua nyt 2008 tilien vastuuvapauden myöntämiseen. Del discarico del 2008, la parola allenatore. Vuoden 2008 vastuuvapaudesta annan puheenvuoron edustaja Liberatskille. Olkaa hyvä. Panie przewodniczący, panie przewodniczący Kalas. Kiitoksia puheenjohtaja, komission jäsen Kallas. Minä haluaisin viitata siihen, mitä edellinen puhuja herra Odi sanoi tekemästänne työstä. Minullahan on ollut usean otteeseen ilo kuulla puheenvuorojanne. Te olette aina hyvin vakuuttava ja tänään olitte vieläkin vakuuttavampi kuin, kuin yleensä ja kiitän teitä todella tästä erinomaista Vuosi 2008, niin me olemme kuulleet monia perusteluita ja monet aiheet ovat palanneet. Valvontajärjestelmien tehokkuus ja valvontajärjestelmät ovat parantuneet, mutta tietyillä aloilla edelleen on ongelmia ja tähän liittyen minulla olisi muutama kysymys. Ensinnäkin jäsenvaltioiden virhe marginaalit tai virhemäärät. Siis virheitähän on erilaisia ja täytyy tehdä ero esimerkiksi virheen tai epätäydellisen dokumentaation tai suoranaisen väärinkäytöksen välillä. Niin, 2007-2008 vastuuvapaus. Meillähän on 28 kohdan ohjelma, esimerkiksi varojen käyttö, varojen äh, ja juuri kohesiorahasto esimerkiksi ja niin edelleen. Paljonko näitä rahoja on voitu pyytää takaisin? Siis virheitähän tapahtui 12 prosentissa tapauksista vuonna 2007 ja myös 2008. Siis eikö näinä kahtena vuonna ole 9 miljardia mennyt hukkaan? Ja kuinka paljon tätä, näitä virheitä on vuonna 2008 onnistuttu vähentämään aiemmasta? Meillä oli todella tämä ö, monikohtainen ohjelma, josta paljon on keskusteltu ja jossa oli joukko ehdotuksia. Sitten vielä asia, joka sekin on aika hankala – alla nimittäin ulkoiset toimet, unionin ulkoiset toimet. Äh, siellä virheitä on myös tapahtunut aika paljon. Meillä oli tietyt äh, menot suunniteltuna, mutta ne eivät aina ole heijastuneet äh, budjetissa. Emme aina ole myöskään saaneet komissiolta ihan tyydyttäviä vastauksia. Te olette aina vakuuttaneet meille, että että toki nämä rahat on käytetty, mutta kuinka tehokkaasti ne on käytetty, sehän tässä nyt on kysymys. Eli mitä näiden, äh, näillä rahoilla on saatu, mitä niillä on saatu aikaan. Esimerkiksi köyhyyden torjunta ja tukitoimet, äh, eri konfliktit, sodat, äh, varoja on käytetty ja minä haluaisin tietää, miten niitä on käytetty ja miten Euroopan unionin kuva on ehkä parantunut näiden toimien kautta. Minä tiedän, että me panostamme esimerkiksi näiden asioiden kehittämiseen. Tiedän, että investointipankilla on ollut ongelmia ja tiedän, että ongelmia on ollut myös YKlla. Ja aina ei ole kovin helppoa katsoa, kuinka tehokkaasti varoja on onnistuttu käyttämään, mutta silti haluaisimme hiukan tietää, kuinka teho, tehokasta tämä varojen käyttö on ollut. Sitten tutkimusmenot Tästäkin on hyvin paljon keskusteltu. Ja itse käsittelen juuri tutkimus- ja tiedekysymyksiä, tunnen nämä asiat aika hyvin. Ja Kopernikusohjelman suhteen esimerkiksi on todettu, tai jos ajatellaan Kopernikusta, <laughs> niin silloin hänen aikoinaan ei hänkään mitään tukea saanut, mutta hän silti sai kyllä eh, tiedettä tehtyä. Eivät kaikki tiede eh, hankkeet tietenkään onnistu ja toisaalta kaikki eivät myöskään saa tukea e- eikä näitä kaikkia tuloksia ole helppo mitata. Eh, te viittasitte Galileon ja siihen, että puolet rahoista on ollut ikään kuin liikaa. Miten tämä on mitattu? Lisätietoa toivoisimme. Sitten tiedotusjärjestelmä. No tässä me odotamme tietenkin vielä tilintarkastustuomioistuimen kertomasta ja, kertomusta ja haluaisimme kuulla myös parannuksista tällä alalla. Olen hyvin tyytyväinen voidessani todeta, että komissio on saanut neljältä jäsenvaltiolta nämä äh, vuosiraportit, mutta niitä, ongelmana on se, että niitä ei voi vertailla, ne eivät ole vertailukelpoisia. Tämän olemme kuulleet yhä uudelleen. Ja eikö näitä äh, selvityksiä voisi tehdä vertailu kelvollisemmiksi. Komissiohan toteaa, että mm, tehokkuuden puutte on ongelma, ja että toimien tehokkuutta ei voida mitata, koska jäsenvaltiot eivät tee yhteistyötä ja jäsenvaltiot eivät toimita tietoja toisilleenkaan. Jäsenvaltiot taas sanovat, että komissio on tehoton eikä edes itse tiedä, mitä asiakirjoja tarvitsee. Ja minä nyt kysyisinkin, että miten tässä voitaisiin saada parannusta aikaan ja kuinka pian. Kiitoksia. Kiitän myös todella komission jäsen teitä vielä kerran teidän esityksestänne ja toivon, että säily, salkku säilyy uudessakin komissiossa teidän käsissänne. Kiitos. Kiitoksia. Puheenvuoro on pyytänyt edustaja Gressle. Kiitoksia komission jäsen. Mukava viesti jonka teiltä juuri saimme. No niin, tietenkin DAS-lausuma nyt vielä puuttuu, mutta hyvin paljon on saatu jo aikaan ja kyllä eroava komissio on todella tehnyt erittäin hyvää työtä ja ollut hyvin menestyksekäs. Komissio on ollut juuri tällä alalla erittäin aktiivinen. Te olette tehnyt hyvin aktiivisesti töitä ja olemme tästä teille kiitollisia. Varaukset ovat vähentyneet 32-15 vuodesta 2004 vuoteen 2008 ja tämä on myös mainio tulos. No niin, tässä näitä kehuja tulee kovasti mutta ehkäpä myös pari kysymystä. Eli mitä aikeita varauksien suhteen on, kun puhutaan näistä riskeistä, niin mitä se nyt oikein tarkoittaa rahoituksen suhteen, koska tästähän me olemme vastuussa. Tällä on esimerkiksi viestinnän suhteen kiinnostava varaus, joka koskee teollisia tekijäoikeuksia. Olisi mukavaa, jos voisitte tarkentaa hiukan näitä varausten sääntöjä ja mehän voimme havaita, että on aloja, joihin kohdistuu varauksia aika usein säännöllisesti ja samoin taas sellaisia, joihin ei kohdistu varauksia, esimerkiksi kehitysapu, ekko ja niin edelleen, joihin kuitenkin tiettyjä riskejä saattaa liittyä. No me olemme tietenkin joihinkin riskeihin puuttuneet, esimerkiksi nämä YK-menot, mutta nyt kysyisinkin, että miksi tällä alalla oikeastaan ei ole koskaan varauksia? Voisitteko todeta meille täällä, että varauksia ei tarvita, koska kaikki on kunnossa ja että jäsenvaltiot tässä sitten ovat syypäitä, jos jotain virheitä tapahtuu. Kyllä minä pahoin pelkään, että me vain osittain voimme luottaa niihin tietoihin, joita meille esitetään, koska ne eivät todellakaan ole kovin vertailukelpoisia. Ja ne, jotka pääosastoilla näitä vertailuja tekevät, niin heillä ei ole välttämättä samoja eh, mittatikkuja. Ja herra Grahamilta ehkä olisimme kuulleet tästä mielellämme Esimerkiksi Edgonhan te puututte monen sivun verran tässä kertomuksessanne ja täällä on hyvin tärkeitä suosituksia joukossa. Ja olisi kiinnostavaa kuulla, mitkä näistä ovat kaikkein tärkein, tärkeimpiä mielestänne ja kun ajatellaan Edgon YK-menoja, niin miten te arvioitte tätä tilannetta tällä hetkellä? Liberatski esittelijä tähän jo viittasikin. Öö, tässä synteesikertomuksessa on viitattu siihen, että kolme miljardia euroa on vedetty pois virheiden vuoksi, mutta kolme miljardia mistä kokonaissummasta, koska koko joka vuosihan meillä on aikamoinen arvausleikki esimerkiksi tilintarkastustuomioistuimen kanssa siitä, että mikä luku täällä oikeastaan on pohjana ja kuinka paljon näistä kolmesta miljardista olisi pitänyt vetää takaisin. Esimerkiksi Olafilta olemme kuulleet, että että esimerkiksi maatalousalalla vain 20 prosenttia niistä rahoista, jotka olisi pitänyt vetää takaisin, todella on toimitettu. Niin meillä on täällä aika monia varauksia Romanian suhteen. Ja nyt mitä tulee jäsenyyttä valmisteleviin toimiin, mitä komissio teki tuolloin, oliko valvonta tuolloin todella niin tiukkaa kuin mitä komissio väittää, mikä oli siis tilanne maissa valvonnan suhteen ennen vuotta 2007, Bulgaria ja Romania. Tällä viitataan myös esimerkiksi Bulgarian kohdalla vuonna 2008 katurakennusvaraukseen. Varat on vapautettu vuonna 2009 ja kysyisinkin, että onko tapahtunut ihme vai onko komissio todella saanut tietoa ja lähtee todella siitä, että se, mitä se itse ei ole, mistä se itse ei ole saanut huolehdittua, että siitä on jäsenvaltiossa sitten onnistuttu, se on jäsenvaltiossa onnistuttu hoitamaan. Sitten vielä pääosasto GLS, kun ajatellaan näitäkin varauksia. Täällä on aika joukko niitä ja olisi mukava kuulla niistäkin vähän lisää. Eli lisätietoja varauksista. Kiitos. Grazie. Kiitoksia. Annan puheenvuoro edustaja Andreasenille. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos herra Kallas ja kiitos herra Gray esityksestänne. Teidän kertomuksessanne tässä, tässä toimintakertomuksessa ja auditon toimintakertomuksessa, tarkastuskertomuksessa on tehty laatuarviointi, että sisäinen tarkastus noudattaa kansainvälisten auditointien normia. Haluaisin tietää, kuka teki tämän laatuarvioinnin, kuka maksoi tästä laatuarvioinnista. Tai jos yritys tai organisaatio teki tämän laatuarvioinnin, ovatko sitä mieltä, että, että nykyinen auditoijan ent, entinenkin pääauditoija niin, että hän arvioi nyt itse luomia auditointijärjestelmiä. Toiseksi halusin selkeyttää sen, että vuosittaisissa päätöslausemissa kertoo, että tarvitaan, että vähemmän varaumia. Haluaisitko tie- kertoako tämä nyt siitä, että virheiden taas on laskenut vai onko tarkastustaso laskenut? Kolmas kysymys on, miten te määrittelette nämä rahoituskorjaukset, joita piti tehdä ää, kymmenen vuotta, verrattuna kymmenen vuotta sitten? Grazie, onorevole Chatsumarkakis. Kiitos, edustaja Chatsumarkakis. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Niin ensinnäkin haluaisin komission jäsentä myös oman ryhmäni nimissä kiittää. Komission jäsen, ei teillä aina ole ollut helppoa meidän kanssamme. Ja sitäkin tärkeämpää minun on todeta teille, että teidän tekemänne työ on erinomaista. Haluan onnitella teitä tästä. Ja kyllä voidaan nähdä, että, että lopussa kiitos seisoo, kun sitä vaan jaksaa tehdä työtänsä ja myös keskittyä yksityiskohtiin, niin tulosta syntyy. Ja National Management Declarations on kysymys, jota me olemme aina vaatineet, nämä kansalliset selvitykset. No, me olemme kuitenkin asiassa edenneet jo hyvin pitkälle, vaikkakaan ei aivan maaliin, ja tästä suuri kiitos kuuluu teille. Haluan teille, teitä kiittää ja meidän työmme jatkuu ja me rohkaisemme jäsenvaltioita jatkossakin. En halua sanoa, että pakotamme jäsenvaltiot jatkossakin antamaan meille tarkempaa ja parempaa tietoa. Kiitos. Grazie. Darela. Kiitoksia. Seuraavaksi komission jäsen Kallas. Hänelle on esitetty useita kysymyksiä ja kommentteja. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Hyvät jäsenet kysymyksistänne. Ja ihan aluksi minun on sanottava, että tietenkin meillä kaikilla tulee olemaan hyvin tiukka aikataulu, koska presidentti Klaus on allekirjoittanut Lissabonin sopimuksen. Niin, joten aikataulu tulee perustumaan tietenkin näihin huusiin kehityssuuntauksiin. Tarkoitan tällä ainoastaan, että useiden ihmisten useat ihmiset saavat useita mahdollisuuksia puhua täällä äh, valiokunnassa ähm, hyvin pian jälleen. No niin, nyt sitten näistä kysymyksistä, jotka on esitetty minulle liittyen tilintarkastuskysymyksiin edustaja Odilta. Ehkä näihin voisi parempi vastata äh, kollegani Philip Tarvern, joka on meidän päätilin tarkastajamme. Hän voi tarkemmin selittää tätä, mutta yleinen selitys on se, että kaikki nämä luvut löytyvät raporteista e, ja meillä on lukuja Galileosta, rakennuksista, näistä takeista, mutta se, miten ne kuvastuvat itse tileissä, niin sen määrittävät kansainväliset tilintarkastussäännöt, eikä minkäänlaisia äh, hämäriä kysymyksiä tässä ole. Äh, luvut ovat tiedossa ja niitä voidaan tarkastella, mutta vastaus on se, että kansainväliset tilintarkastussäännöt antavat meille tiettyjä määräyksiä, joita meidän on noudatettava. No sitten virastoista ja yhteenvedoista ja virastojen tarkastuksista. Me olemme keskustelleet tästä asiasta useasti täällä valiokunnassa ja on aivan selvää, että meillä on ongelmia. Virastoja syntyy kuin sieniä sateella, eli näitä toimeenpanovirastoja, jotka ovat riippumattomia ja te annatte teille, niille vastuuvapauden samalla tavoin kuin komissiolla. Ne ovat samalla tasolla kuin komissio siis. Ja komission sisäinen tilintarkastuspalvelu on sisäinen tarkastaja, mutta miten tämän pitäisi sitten toimia? Miten voimme vahvistaa toimintaamme, jotta välttämme kaikenlaiset epämiellyttävät asiat, niin se on suuri kysymys. Ja tämä siis perustuu siihen, että jokaisella virastolla on oma oikeusperustansa ja he ne raportoivat ainoastaan sille lautakunnalle, joka perustuu, koostuu suurimmaksi osaksi jäsenvaltioissa, siis myöskin tilintarkastus annetaan heille, eikä ole minkäänlaista suoraa tiedonvälitystä tai keskitettyä varainhoitohallintoa, mutta komissio on avoin keskustelulle tilanteen parantamiseksi. No sitten tutkimuksesta tämä ottivat esille useat kollegat. Niin, historiallisesti tilanne on seuraavanlainen. Kun aloitimme, tutkimus oli yksi kaikkein herkimmistä hankalimmista alueista, mitä tulee virheisiin. Täällä kokovuussa sitä kritisoitiin hyvin paljon ja kun äh, käsiteltiin vastuuvapautta, niin tutkimuksen alalla oli eniten äh, epäselvyyksiä. Sitten me vahvistimme tilintarkastusta ja äh, valvontaa ja nyt vaadimme myös rahoja takaisin. Ja tämä on nostanut esiin hyvin paljon kysymysmerkkejä tutkimuksen alalta liittyen sääntöihin ja byrokratiaan ja niin poispäin. Komissio on oikein avoin liittyen kaikkiin ehdotuksiin sääntöjen helpottamiseksi tällä alalla, mutta tiettyjä vaatimuksia on noudatettava ja on osoitettava, että määrärahat käytetään todellakin oikealla tavalla ja perustuen sääntöihin. Joten tällaisessa ristiriidassa olemme, kuten herra Liberatski sanoi, kukaan ei tietenkään voi eh, ennalta ennustaa, millaista lopputulosta, millaisia lopputuloksia tutkimuksesta syntyy. Muissa ohjelmissa voidaan ennakoida tulokset, mutta tutkimuksen alalla on vaikea ennakoida, että tämä lämpö ydinvoimala saadaan valmiiksi tänä vuonna Joten meillä pitäisi olla jonkinlaista pohjaa määrärahojen käytölle ja pitäisi olla asiakirjoja sille, että määrä, jotka osoittavat, että määrärahat käytetään oikein, eivätkä vain katoa jonnekin. Miten löydetään sitä oikeaa tasapainoa? Olen keskustellut kollegani Janet Potocnikin kanssa useasti tästä kysymyksestä ja hänkin on huolessaan siitä, että eh, tiedeyhteisö on yhä enemmän turhautunut tähän meidän lähestymistapaamme, jota aluksi sitten kuitenkin hyvin paljon vaadittiin sekä täällä että komissiossa. Ja tällainen hyväksyttävä eh, risk taso tai niin se on ehkä ma- mahdollisuus, mutta se, se on myöskin vaikea poliittinen kysymys. No sitten ulkoisesta avusta. Me olemme sielläkin vahvistaneet vaatimuksiamme ja tulee määrärahojen käytön laatuun ul- ulkoisessa avussa. Ja tämä on hyvin monimutkainen ala, kuten tiedätte, te itse olette useina vuosina eri komission jäsenten kuulemisissa ottaneet tämän esille. Ja tämä on hyvin poliittinen ja arkaluontoinen kysymys, koska me hoitamme useita hankkeita kansainvälisten järjestöjen kautta, muun muassa YK kautta tai erityisesti YK kautta ja YK on alajärjestöjen kautta. Ja meidän on arvioitava, kuinka ne hallinnoivat määrärahoja. Ja meillä on tietyt kriteerit siihen, miten me arvioimme näitä, tätä määrärahojen käyttöä, joka on enemmän tai vähemmän meidän vaatimustemme mukaista. Se on meidän käsissämme, mutta sitten, että mentäisiin konkreettisiin hankkeisiin, niin tämä on kyllä kovin hankalaa eikä tästä ole sovittu näiden järjestöjen kanssa. Mutta järjestöt itse, minä olen ollut YKssa, olen pyytänyt eh, sieltä lisää tietoa, lisää yhteistyötä, he ovat luvanneet lisää yhteistyötä. Olemme eh, seuranneet keskustelleet tästä YK edustajien kanssa ja YK järjestöjen edustajien kanssa – joten valmius tehdä yhteistyötä on siellä ja antaa tietoja, se on olemassa, mutta tietenkin meidän täytyy toimia ja löytää oikea lähestymistapa ja tasapaino. No sitten, tämä oli siis YK. Sitten maineeseen liittyvät riskit ja virheet. Ja millaisia virheitä on korjattu kaikki tietävät nämä tunnetut 12 prosenttia, jotka esittelijämme otti esiin, perustui tiettyyn eh, otantojen ekstrapolaatioon. Nämä otannat ovat pohjana, enkä minä tätä metodologiaa mitenkään kyseenalaista. Ei voida tehdä työtä ilman, että ekstrapoloidaan, mutta nämä ot- otannat on korjattu, joten tämä 12 prosenttia on nyt jo melkein hoidettu. Sitten synteesiraportistamme löytyy, että kolme miljardia oli 2008. Ja edustaja Gressle kysyi, että kuinka suuresta kuinka suuria summia on saatu takaisin ja minä olen minulla on loppu tulema, jonka ymmärtävät kaikki, jotka ovat tilintarkastusta opiskelleet. Se on äh, lopullinen tappio, eli vuonna 2008 18 miljoonaa 380 300 33 euroa 22 senttiä yhteisön budjetista menetettiin. Muutama vuosi sitten se oli 60 miljoonaa ja ensi vuonna se voi olla sitä jälleen. Mutta tilintarkastus, tilintarkastuksen kannalta tämä on aivan selvää. Näitä 18 miljoonaa emme koskaan saa takaisin. Ne on menetetty yhteisön budjetista ja voitte huomata, että tämä reaalitappioiden määrä on varsin pieni. I, every year we... Joka vuosi me poistamme jotain ö, taseestamme. Voitte katsoa sitä Jos on joku tapaus, niin sitä on käsiteltävä. On saattava aikaan palautuksia, riittävää määrärahoja takaisin, asiakirjoja korjataan, määrärahoja palautetaan ja sitten on summia, joita ei koskaan tulla saamaan takaisin. Näin on. Ja sitten vuosittaista toimintakertomuksista ja johdonmukaisuudesta näissä toimintakertomuksista. Ne ovat suullisia asiakirjoja, eivätkä ne ole täysin tarkkoja. Kyse ei ole mitenkään matematiikasta, mutta me olemme yrittäneet komissiossa näinä vuosina ja voimme osoittaa, että olemme yrittäneet tehdä paljon näiden asiakirjojen yhdentämiseksi ja harmonisoinniksi olemme pääjohtajat antaneet suuntaviivoja siitä, miten millaisia varauksia tehdään. Tämä antaa meille paljon paremmat mahdollisuudet arvioida asiakirjoja ja arvioida näitä varauksia ja niiden dynamiikkaa. uskon, että tilanne paranee. Mitä tulee varainhoitoriskeihin ja maineeseen liittyviin riskeihin, tämä on hyvin suuri kysymys. Euroopan unionilla on tietysti paljon maineeseen liittyviä riskejä, mutta miten näitä kuvailisi ja miten niitä vertailisi Tämä on ollut keskustelun aiheena tilintarkastuskomiteassamme useaan otteeseen. Me olemme päätyneet tietynlaiseen suuntaviivaan, että sellaiset maineeseen liittyvät riskit, jotka ovat syntyneet eh, erityiskertomuksistamme tai tutkimuksistamme, ne pitäisi löytää myös vuosittaista toimintakertomuksista ja vuosittaista tilintarkastuskertomuksista. Mutta se, että yritetään kuvailla jonkinlaista, yleis, tai jonkinlaista yleiskuvaa näistä riskeistä on mielestäni aika mahdotonta, mutta olen samaa mieltä teidän kanssanne, että jotkut mainitsen liittyvät riskit voivat olla paljon vaarallisempia kuin jotkut varainhoitoriskit, se on ihan totta. Sitten laatu, laadun arviointi. Tämän teki KPMG tämän laadunarvioinnin. Ah, anteeksi, Ernst Young. Äh, anteeksi. Niin. Ja komissio tietenkin maksoi sen. Ja me olemme ihan mielellämme esitämme tämän. Se esitettiin julkisuudessa, kun se oli valmis ja se osoitti sisäisen tarkastusjärjestelmämme vahvuuksia ja heikkouksia. Suurin osa kommenteista oli myönteisiä, mutta vähän kritiikkiäkin oli ja sen voivat kaikki lukea. No sitten eturistiriita. Minä en näe mitään eturistaa siinä, että meidän tämänhetkinen sisäinen tarkastajamme on ollut ensin päätilintarkastaja. Ja mielenkiintoinen kysymys edustaja Andreassenilta se, että onko vähemmät, ovatko vähemmät varaukset parempi vai huonompi asia. Sitä ei koskaan tiedä, mutta me olemme yrittäneet antaa suuntaviivoja ja olemme antaneet pääjohtajille suuntaviivoja aivan viime komission alusta asti olemme yrittäneet antaa tietoa, rehellistä tietoa. Olemme aina pyytäneet kaikilta komissiosta rehellistä tietoa. Sen täytyy todella kuvastaa sitä, mitä tapahtuu. Ja olemme yrittäneet tehdä tämän niin, että kuten edelliset koko muun jäsenet muistavat hyvin, että ensimmäinen kritiikki oli se, että ei ole tietoa jäsenvaltioista – eikä ole selkeästi esitetty tilannetta jäsenvaltioissa. Nyt varaukset kuvastavat myös sitä, joten vuosittaiset toimintakertomukset kuvastavat todellisuutta johdonmukaisemmin ja yksityiskohtaisemmin kuin aikaisemmin. Sitten kansallisesta julkilausumista ja vuosittaisista yhteenvedoista. Ne ovat olleet äh, suuren keskustelun kohteena täällä koko usean vuoden ajan ja varmasti sitä ovat vielä tulevaisuudessakin. Minä tämän päättyvän kauden alussa olin täysin vakuuttunut ja innostunut näistä kansallisista julkilausumista ja olen sitä vieläkin, mutta ehkä olen nyt hiukan tasapainoisempi, tasapaino on tasapainoisempi lähestymistapa sen suhteen. Kansallislausumat itse eivät pysty ratkaisemaan ongelmaa. Kyse on meidän määrärahoistamme, jota hallinnoidaan keskitetystä. Sitä on jaettua hallinnointia, on vuosittaisia yhteenvetoja ja suuri muutos on nyt se, että Nämä vuosittaiset yhteenvedot ovat, niitä jäsenvaltiot ovat antaneet vasta kahden vuoden ajan ja jatkuvaa parannusta tapahtuu. Ja teen työtä niiden jäsenvaltioiden kanssa, jotka ovat vapaaehtoisesti antaneet kansalliset lausumansa ja mielelläni teen yhteistyötä niiden kanssa, erityisesti Alankomaiden kanssa, joka oli ensimmäinen, sitten Ruotsa ja yhdistynyt kuningaskunta ja Tanska ovat antaneet kansalliset lausumansa, mutta lausumat ovat hyvin erilaisia. Miten näistä lausumista tai sitten mitä niitä käytetään. Meidän on tehtävä yhteistyötä just kanssa. Ja monia yksityiskohtia on hiottava tällä alalla ja laajennettava kansallisten lausumien kattavuutta ja käyttöä. Nämä ovat niitä tavoitteita, joita Raudi mainitsi. DAS-lausuman on tavoite, joka on hyvin vaikea saavuttaa, mutta meidän täytyy olla hiukan idealisteja ja uskoa myös, että, paran, että tilanne parantuu ja meidän täytyy päästä eroon tästä kielteistä DAS-lausumasta ja teemme kaikkemme, jotta saavutamme tämän tavoitteen, että DAS-lausuma kysymys todella saadaan ratkaistua. Kiitoksia. Kiitoksia, hyvä komission jäsen Kallas. Jos ei muita puheenvuoroja ole, niin sitten menisin esityslistan kohtaan kuusi. 5. kesäkuuta 2009 tehdyn tutkimuksen esittely, vuosittaiset yhteenvedot jaetun hallinnoinnin yhteydessä, arviointi, jatkotoimet ja mahdollinen hyöty tilintarkastustuomioistuimelle. Ja annan tässä puheenvuoron esittelijälle Ester de eh, eh, Kiitos puheenjohtaja. Voin puhua ihan lyhyesti. Haluaisin kuitenkin haluaisin vain muistuttaa teitä lyhyesti siitä, mitä nämä vuosittaiset yhteenvedot ovat. Kyse on siis eh, tästä jaetusta hallinnoinnista. Eh, kyse oli nyt Euroopan parlamentin painopistealueesta, kun me 2007-2013 eh, monivuotista talousarviota eli kehyksiä valmistelimme. Euroopan parlamentti tuolloin meni aika pitkälle ja totesi, että me halusimme yhteen vedon menoista jaetun hallinnoinnin yhteydessä, mutta myös kokonaiskäsityksen yhteenvedon. No komission jäsenkin tästä jo puhui ja ää, kyse oli vapaaehtoisesta julkaisusta eri jäsenvaltioista. Ja nyt sitten vihdoinkin tästä, tai tästä tuli tällainen vuosittainen yhteenveto. Ja mielestäni tällä, tällä hetkellä on tärkeää, että Euroopan parlamentti ja erityisesti tämä valiokunta on äh, saanut vain nämä yhteenvedot, mutta meidän täytyy kuitenkin äh, seurata tilannetta ja katsoa, että miten nämä vuosittaiset yhteenvedot saadaan. No niin, tämä tutkimus, jonka me todellakin annoimme tehtäväksi, ja se siis arvioi ja pohtii myös jatkotoimia ja sitä, että onko näistä hyötyä. Mielestäni tämä tutkimus on ollut erittäin relevantti, erittäin hyvä. No usein kollegat ehkä ajattelevat, että paperia tulee paljon, mutta vilkaiskaa tätä edes. Kyllä tämä on erittäin tärkeä asia, kun rahoitusnäkymiä valmistellaan. Ja no nyt me todella saamme sitten kuulla, että mitä tuloksia tutkimuksesta on tullut, eli kuullaan heitä, eikä minua. Konsulente, signor Conrad. Ja nyt annan puheenvuoron konsulentille, herra Konrad Kneplerille. Mr. Chairman, uh, Puheenjohtaja, kunnianarvoiset jäsenet, meillä on suoraan sanoen teknisiä ongelmia esityksemme kanssa. Jos sallitte, jatkamme ilman kuvia. Jospa ystävästi seurasitte esitystä paperiversiostanne, joka teillä on edessänne. Olin tämän tutkimuksen johtaja ja kollegani Mirek Stashekin kanssa esittelemme työmme tuloksia. Työ aloitettiin yli vuosi sitten ja valmistui kuusi kuukautta sitten. Ennen kuin kerron tutkimuksemme tuloksesta yksityiskohtaisemmin, viittaisin siihen eh, sopimukseen artiklan, joka luo komission ja jäsenvaltioiden roolit tili- ja vastuuvelvollisuuskysymyksessä. Artiklan 23 mukaisesti komission vastuulla on täytäntöönpanna budjettia samanaikaisesti. Jäsenvaltioiden pitää olla yhteistyössä komission kanssa. Let me take on the board the first part of this article uh, and, um, and transform it uh, into the institutional playground. Jos tarkastelette kuvaa kolme, siinä pohjalla ovat pääosastot, jotka kukin tuottavat toimit, toimintakertomuksen ja niiden johtajat laitavat nämä dassit, tarkastuslausumat, ja komission tasolla nämä kertomukset kootaan yhteen ja komissio esittää myöskin vakuutuksensa näistä tuloksista. Ja kuten hyvin tiedätte, tämä siirretään koko mulle keskusteltavaksi. Se on tilivastuuvapauskertomuksen ydin. Jotta kullakin tasolla olisi riittävä luotettavuustaso täytyy tehdä auditointityötä. Pääosastojen auditointi on kiinni sisäisestä auditointikapasiteetista ja e- komission tasolla sisäisestä auditointipalveluksesta. Ja sitten lopuksi tätä tulosta koettelee tilintarkastustoimioistuin. Ja ensi kädeltä järjestelmä ei vaikuta niin huonolta. Mutta Täytyy myös ymmärtää, että noin 80 prosenttia budjetista täytetään pannaan jäsenvaltioiden tasalla. Kun taas tämä, tämä kuva käsitellään ainoastaan eu tasoa. Siksi täytyy nopeasti tarkastella myös kansallista tasoa. Ja seuraavassa kuvassa esitellään kansallista tasoa. Kuten näette, ei kansallisessa tilinpitoketjussa on ensinnäkin sertifiointi, poliittiset tasot ja joskus välitasot. And, and of course there is a nexus of mutual responsibilities and quite... Totta kai nämä vastuusuhteet näiden tasojen väl, tahojen välillä ovat monimutkaiset. Transaktioiden sääntöjen mukaisuus on kyseessä. Nämä instanssit tuottavat asiakirjat, jotka tarjoavat tietyn luotettavuuden tason. Instituutit voivat verifioida näitä tuloksia sisäisen auditointiosaston kautta tai kansallisten tarkastusviranomaisten kautta. Ja tämän työn tuloksena lisäauditointia ja johtamista koskevaa tietoa laittaa näihin vuosittaisiin yhteenvetoihin. mutta tällä vastaisella yhteydellä ei ole mitään poliittista painoa. Se, on te- se on, sisältää vain teknistä ja management-tietoa. Ja tässä on tämä puuttuva lenkki vas- velvollisuudesta kansallisella tasolla ja EU-tasolla. Tutkimuksemme koski vuosittaisia yhteenvetoja ja, ja sitten sitten seuraavassa kuvassa näette, miten nämä vastaiset yhteenvedot on juridisesti määritelty. Varanhoitoasetus säätelee niitä artiklassa 53b. Voimme lukea, että yhteenvetoja tulla, tulee tehdä kansallisella tasolla käytössä olevien auditointien ja lausumien perusteella. Ja sitten täytäntöönpanosäännössä on täsmällisempiä säännöksiä. Tiedämme, että yhteenvedot vedon täytyy tehdä asiankuuluva viranomainen tai tehtävän nimetty taho. Annamme myöskin, että Muista tässä yhteenvedossa on kaksi osaa. Yksi liittyy auditointiin, toisin, toinen lausumiin. Nyt kun tiedämme, mikä on tutkimuksemme aihe, voimme siirtyä sen tavoitteisiin. Eli seuraava kuva. And our objectives are, uh, were to... Meillä oli kahtalaiset tavoitteet. Näyttää sille, että pian me kykenemme näkemään ne tuosta lähes mainiota Okay, now it's, it's more readable. Nyt lukemaan sen paremmin. Tavoitteenamme oli siis arvioida vastaista yhteen tästä arvoa, mahdollista vaikutusta ja säännönmukaisuutta, erityisesti suhteessa kansallisiin mm, johtamista koskeviin lausuntoihin, joita parlamentti arvioi. Ja sitten meidän piti tehdä kehitysehdotuksia. Mitä me sitten teimme? Tässä kuvassa näette lähestymistapamme. Arvioimme 2007 yhteenvetoja, sitten arvioimme niiden laatimistapoja, eli komission niiden laatimiseksi laatimia suuntaviivoja. Pyrimme välttämään työn päällekkäisyyttä, haastattelemme pääihmisiä, äh, johtavan tason ihmisiä EU-tasolla. Lähetimme myös kysymyslomakkeen kaikkiin jäsenvaltioihin näille nimetyille viranomaisille, eli niille instansseille, jotka yhteenvetoja tuottavat. Ja me validoimme tuloksemme tekemällä syvällisiä puhelinhaastatteluja valittujen tahojen kanssa ja myöskin se, teemme seurantaa tilintarkastuselimistä. Ja lopuksi me halusimme loppuvarmistuksen, niin pysymme asiantuntijalta heidän arviota meidän loppuraportista ja pysymme heiltä ehdotuksia. Tutkimuksemme kattoi neljä aluetta. Samarit vaikutukset, järjestelyt ja, ja, ja hyödyllisyys tilintarkastustuomioistuimen DAS-työlle. Esittelen suosituksemme ja tuloksemme kullakin alueella – lähtien ensimmäistä? Um, we found out that, uh... Saimme selville, että vuosittaisten yhteis- yhteenvetojen oikeusperusta oli varsin heikko. Komissio teki parhaansa tekemällä eroon lakisääteisten ja vapaaehtoisten osien välillä vuosittaisissa yhteenvedoissa – totesimme, että komissio on seurannut tätä teknistä puolta. Mutta olemme myös sitä mieltä, komissio keskittyi liikaa muodollisiin vaatimuksiin. Mitä sen vastaisen ohjausasiakirjaan tulee, se oli yleisesti ottaen selkeä ja tiivissanainen, mutta jotkut kansalliset versiot valmistuvat myöhässä, mikä on saattanut vaikuttaa yhteenvetojen laatuun, minkä lisäksi ei ole mitään insentiiviä tarjota ei-lakisäänteistä, ei-pakollista sisältöä, mikä on saattanut johtaa siihen, että mikä on saattanut vaikuttaa sitten tarkastuselimen mandaattiin. Sitten jäsenvaltioiden reaktiot näihin vapaaehtoisiin, ei pakollisiin osiin. Me identifioimme neljä tyypillistä reaktiota jäsenvaltioissa. Ja ne voitte lukea tuosta. Voisimme todeta, että vain muutamassa jäsenvaltiossa noudatettiin komission muotoilua koskien yleistä analyysiosaa, eli DAS-kaavaa. Jotkut jäsenvaltiot vain lausuivat, että mitään jär- systeemisiä puutteita ei ollut tai mit- mikään informaatio ei ollut ristiriidassa informaation kanssa. Me, tällä, me kutsumme tätä rajoitetuksi tarkastuslausuma kaavaksi. Ainakin tekijöitä, jotka ottavat sieltä lausumat useimman päätulosten luotteluita. Ja jossakin tapauksissa en löytänyt mitään, millä olisi ollut mitään tarkastuslausumaa arvoa. Huomasimme, että haluttomuus antaa ei-pakollista informaatiota liittyen tehtävän nimitettyjen tahojen asemaan. Sitten tämän nimettyjen elinten oikeudellinen edustus. Oli vaikea identifioida niiden oikeusperustaa, niiden oikeudet esittää väitteitä olivat melko alhaisella tasolla. Joskus oli hyvin hankala tunnistaa, kuka oli allekirjoittanut yhteenvedon. Ja useimmissa tämä nimetty taho oli auditointiviranomainen, joten tällainen auditointi- ja johtamistahojen sekoitus. Ja tältä pohjalta me teimme suosituksia. Voimme todeta, että näiden suositusten täytäntöpano ei ole helppoa. Tämä oli meille haastavaa. Suositukset olivat seuraavia. Ensinnäkin pitäisi luoda oikeudellisia määräyksiä liittyen yhteenvetoihin, jotta tämä olisi operatiivista poliittisella tasolla. Me suosittelemme, että vuosittain yhteenvetoisen pitäisi olla osa näitä tarkastuslausumia osa auditointityötä. Ja että tämän ei pitäisi olla auditointielinten vastuulla. Me olemme myös sitä mieltä, että, että allekirjoittajan asemaan pitäisi viitata selkeästi, samoin kuin tämän oikeudellisen perustaan. Sitten me katsomme vuosittaisten yhteenvetojen vaikutusta ja lisäarvoa. Tuloksemme. Avaintulos on, että pakollisen vaatimuksen lisäarvo oli hyvin vaatimaton. Tämä pakollinen osa vaatii toisaalta konsolidointia ja jäsentasolla ja teknisen prosessin lanseeraaminen ja keskustelun aloittaminen. Näiden potentiaalinen arvo on teki tästä yleisanalyysistä ja yleis tarkastuslausuman arvosta ja näitä voisi tästä yhteenvetojen lisäarvo ensimmäisenä vuonna on aika vähäinen. Komissio keskittyy enemmän tähän keräysprosessiin ja tähän muodolliseen sääntöjen noudattamiseen kuin saatujen yhteenvetojen arvoon. Totesimme myös, että yhteenvetojen data on redundanttia, sitä muissakin kertomuksissa suurelta osin. Ei ole mitään selkeää näyttää, että näiden pakollisten tekijät, että pakollisilla tekijöillä olisi todellista vaikutusta riskinhallintaan kansallisella tasolla. Sitten suosituksemme. Tämä ohjausmuistio voisi mielestämme olla yksityiskohtaisempi. Siinä, pitä, siinä voisi olla vapaaehtoisissa vaatimuksissa tämä rajoitettu tarkastuslausuma ensimmäisenä askeleena lyhyellä aikavälillä ja sitten tämmöinen kohtuullinen tarkastuslausuma keskipitkällä aikavälillä. Haluaisimme vähän tietoisuuden lisäystä myöskin ja promovointia, jota taisin tehdä vähän muodollisemminkin. Ja halusimme, että tästä yhteenvedot ja tulevat kansalliset äh, management-lausumat pitäisi olla julkisesti saatavilla. Ja laatu, sisältöön sen laatua pitäisi paljon enemmän painottaa, eikä vain muodollisia vaatimuksia kun meitä pyydettiin vähän nopeammin esittelemään sisältöä, niin sallin, että, että hyppään muutaman kohdan ja menen esittääkseni kiinnostavimpaan kohtaan. Niin, varsin nopeasti haluaisin mennä läpi tämän tutkimuksemme tarkastusosion, jossa voisimme katsoa kalvoa 28. Tässä äh, kolme avainkysymystä meidän kannaltamme. Tämä kansallinen hallinnointi lausuma, niin sitä pitäisi ulkoisen tarkistajan hallinnoida. Sen pitäisi olla joko korkeammalta tilintarkastusviranomaiselta tai yksityiseltä tilintarkastajalta. Tässä ensimmäinen asia. Kuten näette tästä kalvolta 20, 21, 22 on myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia tällä lähestymistavalla sekä Euroopan komissiolle, jäsenvaltioille että ekalle itselleen. Mutta me olemme sitä mieltä, että lopputulos on myönteinen. Ja uskomme, että tämä lähestymistapa itse asiassa yhdistää kansalliset lausumat, poliittiset lausumat liittyen sisäisen tarkistuksen riittävyyteen Euroopan parlamenttiin. Tässä tulee selkeästi näkyviin, millä maalla on hyvä laadukas valvonta ja millä ei. Ja tämä näkyy sitten tässä ulkoisessa tilintarkastuksessa, joten ottaen huomioon aikataulun tässä kaikki suosituksemme. Kiitoksia. Jos ei ole muita puheenvuoropyyntöjä kohtaan kuusi, niin siirtyisin esityslistan kohta seitsemän. Ah, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Yksi pikkujuttu vaan haluaisin vielä kiittää todella tämän tutkimuksen tekijöitä. Kyllä tämä antaa meille paljon materiaalia, paljon ajattelun aihetta ja todella myös kun katsotaan tulevaisuuteen ja seuraavia rahoitusnäkymiä. No tässähän tutkimuksessa on tällainen askel askeleelta lähestymistapa tai etenemistapa. Ja kun ajatellaan lisäarvoa, jota me voimme todella saada vuosittaisten yhteenvetojen suhteen. Tämä on liite numero 10 ja se on mielestäni erittäin, erittäin hyvä ja hyödyllinen. Täällä on muuten vielä komission edustajia paikalla ja mielestäni kaksi tärkeintä ohjetta, jotka me tästä voimme saada, on se, että niin, 2007 hän on tässä tutkimuksessa mukana, ei vielä 2008. Eh, ja todella tämä vapaaehtoinen puoli. Ja sitten nämä Toinen asia on toimintasuunnitelma niin, että voimme huolehtia siitä, että jäsenvaltiot voivat oppia toisiltaan. Mutta palaan tähän ensimmäiseen kysymykseen. Kyllä me varmasti esitämme kysymyksiä myös komission jäsenehdokkaalle sitten, mutta mm, kysyisin, kun juuri komission jäseneltä kuulimme, että hän todella pitää näitä vuosittaisia yhteenvetoja erittäin tärkeinä, niin äh, kun ajatellaan 2008 äh, vuoden äh, arvioita, niin toivottavasti voimme pian saada tuloksia ja minkälaisia tuloksia. Grazie, onorevole Audi. Kiitoksia, edustaja Odi. Kiitos puheenjohtaja. Vuosittaisten yhteenvetojen tavoitehan ei ole se, että varainhoitotietoja esitetään. Tämä on vain yksi elementti tiedon välitysketjusta – joka on vietävä läpi kansainvälisten tilintarkastusnormien mukaan, jotta voidaan sitten antaa myönteinen RAS-lausuma. Tämähän on lopputavoite. Ja pitäisi olla selvää, että tämä koko järjestelmä on noudatettava kansainvälisiä normeja ja on tärkeää, että tilintarkastustuomioistuin saa kopion tästä tutkimuksesta niin, että se voi kertoa meille, miltä tilanne näyttää eri elementtien välillä. Ja sitten minulla on kysymys tutkimuksen laatioille. Meillähän on tässä ulkoinen elementti, ulkoinen tarkastaja, mutta sitten meillä on valvontaketjuja ja menettelyt, jotka ovat hyvin monimutkaisia. Miltä näyttää tämä sertifiointipaikka, ulkoinen ö, elin, eikö tässä voitaisiin poistaa jotain, jos on ulkoinen tarkastaja. Ehkä voitaisiin jättää jotain pois, koska en tiedä, ovatko nämä ulkoiset tarkastajat jäsenvaltioissa aina riippumattomia. Euh, euh. Ja ulkoinen tarkastaja voisi olla tarpeen. Mikä, mikä tässä on ajatuksena? Hatsimarkalakis. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä aiemmin tuossa kehuin kovasti komission jäsen Kallasia juuri siitä, että hän on käynnistänyt tämän yhteenvetojärjestelmän, mutta kun nyt katsoo ja kuuntelee tätä tutkimusta, niin vaikuttaisi siltä, että vaikutus on aika vähäinen tai hyöty on aika vähäinen. Ja kysyisinkin, että paljonko tässä on vielä tietä kuljettavanamme. Aika ilmeistä on, että mitä kansallisiin das tulee, niin on aivan oikein, että me olemme niitä vaatineet. Enkä minä halua, että nämä yhteenedot johtavat ikään kuin tällaiseen placebo-vaikutukseen. Olen ehkä hiukan ärsyntynyt siitä, ettei tämä nyt vaikutakaan olevan niin hyödyllistä kuin mitä me olimme luulleet tai ajatelleet. Joten onko tämä 10 prosenttia vai 15 prosenttia kohti DASia vai vieläkin vähemmän? Kiitos. Honorevole Liberatski. Edustaja Liberatski. Thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on kysymys. Estette suosituksenne. Oletteko pyrkineet arvioimaan, minkälaisia kustannuksia suosittelemanne järjestelmän luomisesta syntyisi. Puhun sekä suorista että epäsuorista kustannuksista. Tiedämmehän, että meillä täytyy olla relevantit rakenteet. Tarvitaan rahaa koulutukseen ja auditointikustannuksiakin syntyy. Mitähän nämä kustannukset olisivat? Kiitoksia, edustaja Gress. Kiitos. No kun tätä nyt katselee, niin voi tässä aika pahasti masentua, koska todella niin vähän matkaa vasta on kuljettu ja niin paljon matkaa on vielä edessä. Viitan siihen, mitä äskeisessä esityslistan kohdassa kuulimme, niin osa EUn budjetista menee ikään kuin talousarvioapuna ilman kommenttia. Ja vaikuttaisi siltä, että ainut tie ulos tästä ja pois tästä ongelmasta ö, voisi olla tämä siis, että siirryttäisiin pois tästä tuesta. Mitkä nyt mahdollisuudet teidän mielestänne ovat, vai täytyykö meidän miettiä radikaalisti aivan uudelleen? Kiitoksia. Haluaisiko joku komissiosta vastata näihin erityisesti esittelen sitten meidän kysymyksiin? Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. En tule puhumaan varaa puheenjohtajan kommenteista. Totesin vain, että tämä tutkimus täytyy asettaa se Tämä koskee yhteenvetojen ensimmäistä vuotta 2007 siis, mutta 2009 pöydällä on jo parannettu versio. Kaikki jäsenvaltiot esimerkiksi ovat täyttäneet tämän minimivaatimukset, jotka komissio on asettanut. Tietty joukko Seitsemän heistä, mukana useissa maita, on noudattanut suuntaviivojen suositusta lisätä yhteenvetoon hallintoa koskeva lausuma, minkä komission varapuheenjohtaja puhuikin tästä äsken. Eli rohkaisevia merkkejä on. Ja tutkimus tai mitä metodologista edistystä voitaisiin saavuttaa ja me pyrimme siihen, jos otetaan kansallisia lausumia. Rovani Lange sanoi, että komissio ei ole mitenkään tehnyt epäselväksi sitä. Se haluaa toimia yhteistyössä niiden maiden kanssa, jotka vapaaehtoisesti haluavat toimia näin. Me emme seiso mitenkään tumput suorassa. Me olemme, olemme yhteistyössä esimerkiksi Hollannin kanssa. Me olemme esittäneet, mikä on minimitaso muodon kannalta, toisaalta sovellus tämän alan suhteen, eli minkälainen eh, lausuma alataan pitäisi antaa. Meillä on metodeiltaan, periaatteeltaan, aikataulultaan, sisällöltään täysin erilaisia kansallisia lausumia. Me pyrimme luomaan ensiksi yhteisen formaatin, joka auttaisi meitä, mutta vapaaehtoiselta pohjalta syvällisemmät muutokset syntyvät ainoastaan lainsääntäjän päätöksestä. Varanhoitoasetus, siinähän on yhteispäätösmenettely parlamentin ja neuvoston välillä Lissabonin sopimuksen pohjalta. Tästä seuraa kiinnostava keskustelu ymmärtää asemani komission näkökulmasta, en voi kommentoida tätä asiaa. Ja asia täytyy käsitellä uudessa komissiossa, mutta että tässä on tällainen nopea reaktio kysymyksiin, jotka minulle on esitetty. Ehkä sitten herra Ödille sanoisin, totta on, että kansainväliset, voit, voitoiset yhteenvedot Niin, niin varsinainen ongelma saada kansalliselle tilintarkastustuomioistuimelle rooli tässä prosessissa on metodologinen. Ja niiltähän asia pitää kysyä, eikä minulta. Tilintarkastustuomioistuimet olisivat hyvin huolestuneita tässä sovellusta metodologiasta. Me auditoidut ymmärrämme tämän hyvin. Auditointimaailman eri toimien täytyy hyväksyä nämä säännöt ja tiedät, että kuinka ylpeitä eräiden maiden tilintarkastustuomioistuimet ovat, kuten teidän omanne. Rakennerahastojen kollegat ovat myöskin täällä vastaamassa täsmällisempiin kysymyksiin. No, Seuraavaksi eh, herra Knedler, jos haluatte vastata erityisesti edustaja Audin ja Liberatskin eh, kysymyksiin ja myöskin muiden edustajien kysymyksiin. Kiitoksia. Thank you, Mr. Chairman. Well... Kiitoksia puheenjohtaja. Niin ensimmäinen kysymys viittasi eh, valvontaa, koska jos katsotte hyvin tarkkaan tätä kaaviota, niin näette eri valvonnan tasoja ja kysymys siitä, voitaisiinko jostain näistä tasoista luopua. No, minä en voi vastata tähän kysymyksiin kovinkaan helposti, mutta toisaalta eh, mainittiin myös kansainväliset tilintarkastustandardit. Kansainvälisissä tilintarkastustandardeissa on mahdollisuus luottaa tilintarkastus toimintaan. Eli päätilintarkastaja voi luottaa toisen tilintarkastajan tekemään tilintarkastukseen. Ja tällä tavoin voidaan välttää liialliset tilintarkastukset, joten ei ole tarpeen ähm, äh, poistaa täältä joitakin tasoja. Siinä yhteydessä oltaisiin mukana hyvin hankalissa äh, kansallisissa osittain perustuslakiin puuttuvissa järjestelyissä, joka ei ole aina helppoa, joten minä ehdottaisin, että luotettaisiin ennenkin toisten tilintarkastajien työhön, eikä niinkään lisättäisi uusia valvonnan tasoja, jotka liittyvät erityisesti kansallisiin perustuslakiin liittyviin tarkastuksiin. Sitten tämä toinen liittyy tähän placebo-vaikutukseen. Osoitimme tutkimuksessamme tiettyjä hyötyjä vuosittaisista yhteenvedoista. Ne ovat kyllä kovin vaatimattomia ja tutkimuksessa olemme hyvin selkeäsanaisia sen suhteen, että vuosittaiset yhteenvedot ovat hyödyllisiä ainoastaan, jos ne siirretään kansalliseen äh, lausumaan. Muuten ne ovat vain lista tietoja, eivätkä mitään muuta. Kysymys liittyen, joka liittyy tähän järjestelmän kustannuksiin, olen nyt suorapuheinen tämä ei ole niin kallista, koska kaikki e, instituutiot ovat olemassa, joten mitä tarvitaan on se, että yhdistetään eri tietoja. Pannaan täytäntöön tiettyjä järjestelmiä. Ei tarvitse luoda mitään uutta instituutiota. Meidän täytyy olla systemaattisempia, ei enempää kaoottista työtä, kaoottisia toimia. On uudelleen järjesteltävä olemassa olevia järjestelmiä. Sitten esitettiin kysymys liittyen muihin tapoihin, kansallisten hallinnointi lausumien sijasta. Joskus inspiraatio voi tulla julkisen sektorin sijaan yksityiseltä sektorilta. Ja tässä tämä tulee Sarbens oxley laista Ja uskomme, että tämän lain lähestymistapaa voitaisiin myös käyttää tässä. Me myös tiedämme, että on olemassa joitakin kansallisia aloitteita – samantyyppisten välineiden käyttöönotosta kansallisia budjetteja varten. Ei siis ainoastaan ole kysy EUn rahoituksesta, vaan kansallisistakin budjeteista. Ja jos tä- tällaisten välineiden käyttö yleistyy, niin tämä voi, tämä voi tapahtua. Me emme kuitenkaan usko, että kansalliset hallintolausumat ovat ainoa ratkaisu kielteiseen taslausumaan. lausumaan Siis tilanne ei ole niin helppo. Mutta jos panemme ne täytäntöön, niin uskomme, että näillä on selkeä vaikutus kansallisen ö, riskin hallinnoinnin suhteen. Ja tällä tavoin virheiden määrä vähenee. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi tilintarkastustuomioistuimen jäsen herra Engvirda. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Olisi hyvä todeta, että olemme täysin tietoisia, kuten herra Tavern totesi, yhteistyö Euroopan tilintarkastustuomioistuimen ja kansallisten tilintarkastustuomioistuimen välillä on lähinnä metodologinen ongelma, minkä vuoksi kollegani tuomioistuimessa ovat alkaneet keskustelut kan- kolmen kansallisen auditointiviranomaisen kanssa Hollannin, Tanskan ja Tsekin sen selvittämiseksi voisimmeko tehdä yhteistä auditointia – Meillä on pilottiprojekti yhteisten tai koordinoitujen auditointien tekemiseksi EUn tulojen ja menojen suhteen näissä kussakin maassa. Eikä teidän on hyvä tietää tämä. Kiitoksia kaikille puheenvuoroista. Sitten, ah, olkaa hyvä. Edustaja Odi. Ihan lyhyesti tästä aiheesta, mikä on lähellä sydäntäni. Niin metodologiasta. Sehän on lähen, ra, lähes ratkaistu kansainvälisissä auditointisäännöissä. Kaikki julkisen sektorin auditoijat jakavat nämä säännöt. Eli näillä valvontaviranomaisilla on omat norminsa. Joten yhtenäinen metodologia on olemassa, ja Ranskan tilintarkastustuomioistuin kieltäytyy yhteistyöstä, niin se johtuu ensinnäkin oikeudellista perustasta. Se ei halua olla alistettu Euroopan tilintarkastustoimistomille ja Euroopan normit eivät kokonaisbudjetissa kansallisella tasolla merkitse tämän Lissabonin sopimus, mutta tilanne olisi, se antaa oikeudellisen perustan, joka mahdollistaa Euroopan tilintarkastustoimistoimille pyytää kaikenlaisilta hallinnon edustajilta. taloudellista informaatiota, joka on tarkastuslausuman kannalta hyödyllistä. Tämä oikeusperusta val- luo uudelleen sen ää, yhteistyöajatuksen, synnyttää se uudelleen joka, sen ajatuksen, joka on jo ja perustamissopimuksessa. Kiitoksia. Kohta seitsemän vastuuvapaus 2007. Annan puheenvuoron esittelijälle Söndergaardille. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa siitä, että kiittäisin kaikkia yhteistyötä työstä. Tämä on ollut aika pitkä prosessi. Se on kestänyt pitempään kuin normaalisti. Kiitos koordinaattoreille ja varjoesittelijöille sihteeristölle, joka on tehnyt paljon työtä. Haluaisin lyhyesti käyttää tilannetta kiittääkseni Rova Andreassenia hänen panoksestaan, vaikka hänen ryhmänsä on tullut ihan päivästä sen lopputulemaan kuin minä. Rova Andreasen ja hänen ryhmänsä on sitä mieltä, mitä se pitäisi hylätä tämä, lausuma, tämä on tarkistuksen 14. Minun johtaakseni on toinen. Minä olen sitä mieltä, että me pitäisi hyödyntää tätä että jos me faktisesti, jos me olemme saaneet ää, myönnytyksiä neuvostolta sellaisia, että se ei ole koskaan aikaisemmin saanut. Ja me voisimme käyttää tätä pohjana tuleville suhteillemme neuvoston kanssa. Me olemme päässeet pitkälle. Muistakaa, että vuosi sitten, että neuvoston edustajat kävelivät olaiskokouksesta, kun aloitamme esittää kysymyksiä heidän tilinpidostaan. Neuvosto kieltäytyi vastaamasta myöskään kirjallisiin kysymyksiin. Muistetaan, että vielä 26. syyskuuta me saamme kutsuneuvostolta keskustella epämuodollisesti lounaalla heidän tilinpidostaan ja tilanne ei ole enää sellainen. Vain meidän valiokuntamme voiman käytön asiasta olemme uudessa tilanteessa. Ja meillä on nyt ihan merkittävä tapaaminen neuvostoedustajien kanssa tilanne, ja olemme saaneet kirjallisia vastauksia kysymyksiimme. Totta on, että puu ei ole nyt ihan taivaaseen kasvanut. Monet vastaukset, totta on, ovat riittämättömiä tai jossain määrin virheellisiä. Ja neuvosto insistoi, että tapaamisemme oli epämuodollinen, vaikka siellä oli puheenjohtajat, kaikki koordinaattorit, esittelijät, siteeristä, tulkit ja siitä, että se nauhoitettiin. Mutta tarvetta meillä on sille, mitä olemme saavuttaneet. Eli että saamme vastauksia kysymyksiimme, että me voimme tavata neuvoston kanssa tulkit paikalla muodollisesti, kutsupa neuvostosta mitä tahansa. Miksi tahansa. Ja me tarvitsemme myöskin tätä tulevaisuudessa, kun keskustelemme vastuuvapaudesta neuvoston kanssa. Ja, ja tällainen on sitten sisällistäni. Niin ehdotuksessani koskien että yleisesti tilanteesta voidaan sanoa, että me olemme voittaneet taistelun, mutta emme koko sotaa. Tämä sota avoimuudesta jatkuu. Ja myöskin 2008 talousarvot otettamisen suhteen. Ja meidän, meidän ei tarvitse odottaa pitkään saadaksemme, äh, tavataksemme neuvosto. Meidän pitäisi heti aluksi tavata neuvosto. Meidän pitäisi totta kai saada parempia vastauksia neuvostolta. Ja meillä pitäisi siinä tilanteessa olla paremmin aikaa keskustella neuvoston vastauksista kuin meillä nyt on ollut. Mutta työ on tapahtunut korkeammalla tasolla kuin aikaisemmin. Ja siksi minä myös toivon, että saamme tukea ehdotukselle, jota tässä on tehty erityisesti niille tarkistuksille, joista olemme yksimielisiä. Me olemme onnistuneet säilyttää ystävyyden tässä yhtä yksimielisyyden 14 tarkistusta ja kaksi suullista tarkistusta nyt pöydällä tänään. Olemme luonneet siis yksimielisyyttä tarkistuksen suhteen suulliset tarkistukset, jotka, jotka takana viisi poliittista ryhmää ja jolla on siis erittäin laaja tuki parlamentissa. Mitä näin kahteen suulliseen tarkistukseen tulee, jotka teillä on, niin tässä on myös hyvä yhteenveto ehdotuksista, että varmainen jokainen kokee antaneensa jotain, että nämä suulliset tarkistukset voidaan hyväksyä. Mitä tarkistusten muotoiluun tulee sanoa, että eivät ne aina ole joka kohdassa yhtä täsmästi muotoiltuja. Olen siis kiitollinen, että, että jäsenet, on jäseniä, jotka ovat jatkuvasti tehneet parannusehdotuksia. Ja tässä on konkreettinen muutostarkastus ensimmäiseen suulliseen tarkistukseen. Siinä muutetaan pari sanaa, jotka on aika rajoitettua ja minä tuon sitä. Jos me tarkastelemme tällä jaettua muotoa, niin mitä ensimmäisen suulliseen tarkastukseen tulee, siterään englantia, millä rahkaisee muotoilemaan ja ottamaan mukaan toimielmien väliseen sopimukseen kosken budjettikuria ja että se otetaan mukaan liite, joka erityisesti käsittelee ää, neuvoston vastuvapausprosessia. Ja se rohkaisee sijasta tässä sanotaankin pyydetään tällaista liitettä asks for. No, tällä kommentilla voimme siirtyä nyt keskusteluun. Ja toivon suurta tukea huomisen äänestyksessä. Grazie, <clears throat> grazie davvero, grazie a tutti per questo. Kiitoksia, kiitoksia oikein paljon kaikille tästä työstä, joka on ollut monimutkainen, mutta olemme edustuneet, mitä tulee toimielinten uskottavuuteen, ne ovat olleet erittäin merkittäviä sekä tälle koko parlamentille että erityisesti valiokunnalle. Mä luokan kukaan puheenvuoroa tästä asiasta. Olkaa hyvä. Sanoin vain omasta tarkistuksestani numero viisi esittelijä vastustaa tätä ja oletan, että muitakin on, jotka vastustaa sitä, että toivotaan selvityksen tekemisestä nykyisistä oikeuksista ja velvollisuuksista, joiden pohjalta voimme toimia vaspa, parlamentti voi toimia vaspa, vaspa, vastausmenettelyn alueella, erityisesti yhteinen ulko ulko- ja turvallisuuspolitiikka sotilastoimet huomioiden. Te tunnistatte itse, että tässä on tällainen juridinen harmaa alue. Ensimmäisen mietintäversion ja nykyversion välillä, että uskon, että tulee häviämään tässä, mutta me tarvitsemme mielestämme tällaista selvitystä. Lissabonin sopimuksen myötä ajatelkaapa mitä ongelmia meillä tulee, kun ajatelemme Brokin mietintöä ja sitten EUn ulkoisia toimia, ovatko ne aidosti hallitusten välisiä vai onko, ovatko ne yhteisen politiikkaan, jossa on aito yhteisen kontrolli keskustelevasta alkaa. Minä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi tehdä tutkimus siitä, mitkä meidän oikeutamme on. Tässä jo tuossa neuvoston kanssa, milloin Minulla on semmoinen sellainen että me emme ole saaneet selville, mitkä valikuntamme oikeudet ovat. Me haluamme, haluaisimme tällaisen tutkimuksen ja minusta on pahoiteltavaa, että te, ette te tätä. Kiitoksia edustaja Hausa. Entschuldigung, ich habe den Namen. En kuullut nimeäni, mutta minä siis olin kyseessä osaltani voin, e, tai en voi tietenkään tätä vastuuvapausasiaa hyväksyä. Me olemme huomanneet, että esimerkiksi A22 kohdassa, ei vaan 22a kohdassa esittämiimme kysymyksiin ei ole vastattu, tai jos on vastattu, niin täysin riittämättömästi. Ja ensimmäisessä mietintöluonnoksessahan meillä oli tärkeä vaatimus siitä, että nämä budjetin ulkopuoliset tilit suljetaan välittömästi. Ja nyt olemme nähneet, että ainuttakaan tilistä ei vielä ole suljettu. Ja vieläkin pahempaa on se, että, em, että emme edes tiedä, onko äh, neuvosto tähän valmis. Ja tässä on muotoiltu, että neuvostolta pyydetään nämä äh, toimintaa, kertomusta vuosittain tai pyydetään tapaamaan meitä. Hyvänen aika, me olemme talousarvion valvojia, tämähän nyt on itsestään selvää. Eikä voi olla niin, että me joudumme pyytämään yhtään mitään. Ja kun tässä sitten katsotaan vaikkapa viime täysistunnossa, me vaadimme, että että diplomaattipalvelu tai nämä ulkoiset toimet tulisivat äh, ylipäätään valvonnan alaiseksi. Ja nyt esittelijä sitten sanoi, että me olemme voittaneet taistelun, niin olen kyllä täysin eri mieltä. Ehkä me olemme saaneet taistelun nyt käyntiin. Öö, ei tämä ollut suinkaan mikään kunnon laukaus, joka meidän suunnastamme lähti, vaan pieni pisara vesipyssystä. Onorevole Andreasen. Kiitoksia edustaja Andreasi. Thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä tavallaan olen samaa mieltä kollegani kanssa, hänen huomioidensa kanssa, että me emme ole saaneet vastausta yhteenkään kysymyksistämme. Me olemme täällä edustaaksemme eurooppalaisia veronmaksajia ja hyväksyäksemme Euroopan unionin määrärahojen varainhallinnon. Me emme ole saaneet niitä vastauksia, joita tarvitsemme, joten emme pysty antamaan vastuuvapautta neuvostolle. Minusta tämän valiokunnan toiminta on eri, erikoista, koska tilintarkastustuomioistuin ö, kommenttinsa rajoitti ainoastaan 30 riviin, ja tämä komitea ryhtyi tutkimukseen tämä valiokunta ryhtyy tutkimukseen, joka ei ole tämän valiokunnan tehtävä. Joten miksi tällaiseen tutkimukseen osallistutaan, kun kerran tilintarkastustuomioistuimen olisi se pitänyt tehdä? Ja sitten ainoastaan ö, unohdetaan nämä rajoitukset vastuuvapauden myöntämiseksi. Miksi me esitimme kysymykset jos emme saaneet niihin vastauksia? Ja miksi sitten nyt päätämme, että annamme vastuuvapauden ja poistamme ne kohdat, jossa sanomme, että olemme huolissamme neuvoston tileistä. Kiitoksia. Kiitoksia. Edustaja Shatsimarkaakis. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitokset esittelijälle hänen tekemästään työstä. Kyllä me mielestäni olemme edistyneet. Olemme me nyt saaneet enemmän aikaan kuin mitä olimme odottaneet. Ja lisäksi pidän näitä kompromissitarkistuksia hyvinä ja annan niille tukeni. Kollega Odille sanoisin seuraavaa. Mielestäni tämä tutkimus periaatteessa on ihan hyvä ajatus. Muistellaanpa keskustelua neuvoston kanssa, erityisesti pääsihteerin kanssa – monia tulkintojahan tästä on esitetty, erittäin älykkäitä tulkintoja. En ole ihan varma siitä, että etenemmekö, jos tällainen tutkimus tehdään. Ehkä se olisikin pikemminkin askel taaksepäin. Siksi kulkisin mieluummin poliittista työtä, etanan vauhtia, mutta kuitenkin. Ja ehkäpä tällainen tutkimus voisi muuttaa jotenkin suuntaa ja tämä olisi mielestäni epätoivottavaa. Kysymys Rouva Kreslelle, mutta myös esittelijälle liittyen tarkistukseen neljä. Tässä kyse on siitä, mitkä valiokunnat ovat tai vastaavat tästä, mitkä ovat vastuuvaliokuntia. Esittelijä viittaa vastaavaan valiokuntaan ja Rova Kresle vastaaviin valiokuntiin. No voitaisiinko nämä mahdollisesti nimetä täällä kyseessä kai talousarvion valvontavaliokunta ja budjettivaliokunta? Voitaisiinko ne siis nimetä tässä tarkistuksessa, niin sitten asia on ainakin ihan täysin selvä. Kiitoksia. Edustaja Kiitos puheenjohtaja. Halusin aivan ensiksi kollega Söndergaardia onnitella tästä hyvästä työstä. Tässähän on käyty neuvotteluja pitkään ja hartaasti muiden toimielinten kanssa ja tulos on mielestäni kuitenkin ihan tyydyttävä. Kyllä minä pidän tätä poliittisena menestyksenä. Me olemme kuitenkin saaneet aikaan keskustelua neuvoston kanssa, vaikkakin sympatiseeraan Enhauseria ja Andreassiniakin Uutena parlamentin jäsenenä pidän aika äh, yllättävänä, jos tässä nyt täytyy olla jotenkin kiitollinen siitä, että meidät otetaan äh, vakavasti keskustelukumppanina ja että meidän esittämiimme kysymyksiin vastataan. Siis, no, minä olen täällä uusi ja ehkäpä olen hiukan äh, naivisen suhteen, miten nämä nämä toimielimet oikein toimivat, mutta kyllä mielestäni on todella kummallista kuulla, miten jäsenvaltiot, siis neuvosto, kohtelevat tätä parlamenttia. Ja tätä taustaa vasten pidän sitäkin hämmästyttävämpänä, että meidän työllemme hyvin keskeiset menettelytavat pohjautuvat johonkin kummaseen sopimukseen vuodelta 70. Joten olen hyvin tyytyväinen siihen tulokseen, ja olen täysin samaa mieltä, mitä Hatsimarkaakis sanoi siihen, että kuljetaan poliittista tietä ja esitetään vaatimuksia menettelytavoista niin, että saadaan aikaan selkeät säännöt ja selkeät menettelytavat. Ja tältä pohjalta johtopäätökseni on seuraava. Vaikka tässä nyt onkin monia asioita, jotka vielä ovat avoinna, joihin neuvosto ei ole vastannut, niin olen eri mieltä kuin Jonause ja Andreasen. Minun johtopäätökseni on toinen. Nämä kysymykset avoimiksi, ei niin, että ne on nyt välttämättä selvitettävä, koska sittenhän me emme voisi vastuuvapautta myöntää, mutta me voimme todeta, että olemme edelleen asioiden jäljillä ja seuraamme näitä asioita edelleen. Ja koordinaattorien kokouksessahan näin on myös todettu, eli että parlamentti tarkastelee asioita jatkossakin ja odottaa tuloksia, eli että emme me tässä mitään luovuta herra Söndergaard tässä käytti sotatermejä, ehkä itsekin voimme näitä lainata. Me emme siis luovu mistään maa-alueista, mutta me haluamme, mutta emme välttämättä myöskään lähde vielä laajentumissotaan. Ja näin ollen päätämme, että lasi on puoli täynnä eikä puoli tyhjä ja siksi myönnämme vastuuvapauden. Grazie. Onorevole Gressel. Kiitoksia, edustaja Gressel. Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää avoimuudesta ja reiluudesta, jolla tämä erittäin vaikea kysymys nyt yritetään saada päätökseen. Haluaisin vastustaa sitä, että neuvoston budjetti olisi jokinlainen musta aukko. Kyllä me tiedämme, mitä niillä määrärahoilla tehdään. Suuret linjat ovat tiedossa. Ja kysymys, joka meitä on koskettanut aina se, että tavallisia budjettimäärärahoja käytetään ulkosuhteissa. Neuvosto on tämän sulkenut pois uskottavalla tavalla, joten ei ole mitään syytä kieltäytyä vastuuvapauden myöntämisestä. Tietyt piirit tietysti haluavat vähän nostattaa kohua, se on heidän asiansa, mutta me toimimme toisin ja olen siitä iloinen. Kollega Odille haluaisin vielä sanoa kiitos sen, että Lissabonin sopimus ratifioitiin ja allekirjoitettiin. Oikeusperustahan nyt muuttuu, eli ei kannata nyt käsitellä vanhoja oikeusperustoja, mutta ehkä kahden vuoden kuluttua olemme kiinnostuneita tällaisesta tutkimuksesta. Jean-Pierre on varmaan ihan hyvä asia, jos me tiedämme millaisia ensin, että millaista oikeusperustasta on kyse Lissabonin sopimuksen kautta, että sitten menemme eteenpäin. Minusta on hyvä, että myönnämme vastuuvapauden. Haluaisin kiittää neuvostoa ja pyytää neuvostoa unohtamaan tällainen ajatus keskiaikaisesta kartanon herrasta, jonka on parlamenttia vastaan taisteltava oikeuksistaan. Tämä on lapsellista ja vanhanaikaista. Ei ole mitään järkeä, että tällä vuosisadalla tällaisia menettelytapoja käytetään, joten neuvoston kanssa yhdessä meidän pitäisi yrittää löytää ratkaisuja toimielinten välisessä sopimuksessa, e, joka meidän on tehtävä nyt uudelleen, niin varmasti sen löydämme. Ja vastuuvapauden myöntämättä jättäminen oli hyödyllinen e, asia meille kaikille, että mekin pääsisimme selvyyteen siitä, mitä oikeastaan haluamme, joten olemme nyt e, eri mieltä sen kanssa, mitä täällä muutamat ovat esittäneet. Ja huomenna pystymme osoittamaan, että tämä on tämän parlamentin yhteinen tahto ja täysistunnossa voimme sen myös osoittaa. Ja siksi kannattaa tehdä hiukan myönnytyksiä siellä ja täällä. Kiitoksia. Kiitoksia, edustaja Rivelli. Grazie. Kiitoksia. Uskon, että on outoa, että samassa samalla hetkellä, kun sanotaan, että kaikki tämä on vain taistelun ja keskustelun alkua, kuten jotkut koske, kollegat täällä ovat sanoneet, he ovat sanoneet, että kyseessä on taistelu, niin sitten joku vastustaa tällaista selvennystä, jota kollega Odi pyysi tarkistuksellaan, joka selvittäisi meille, millaiset, mitkä tällä, rajat tällä taistelulla on. Me siis vaadimme, että ryhdytään käymään taistelua, mutta emme edes tiedä, että kuinka paljon panoksia meillä on ja kuinka paljon panoksia tarvitsemme taisteluun. Olen myös samaa mieltä siitä, että kannattaa odottaa Lissabonin sopimusta, mutta sen jälkeen pitää ymmärtää meidän toimintamme rajat ja neuvoston toiminnan rajat. Se olisi hyvä joten minä äänestän kollega Odin tarkistuksen puolesta. Äänestän äh, sen puolesta, vaikka olenkin valmis odottamaan Lissabonin sopimusta, jotta tällaista selvityksiä voidaan tehdä, joka on tarpeen, jotta voimme tietää, miten toimia tulevaisuudessa. Kiitoksia. Edustaja Söndergaard, haluatteko vastata edustaja Shatsimarkakiksen kysymykseen liittyen tähän tarkistukseen? Ja, ja precis, äh, Niin, liittyen tuohon tarkistukseen ne kommentit, jotka voisivat olla tässä yhteydessä relevantteja. Äh, koko lisäksi se voi olla budjettivaliokunta, mutta saattaa olla AFETkin, eli valiokunta, joka käsittelee ulkoasian kysymyksiä silloin, kun on, on kysymys yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan budjetista. Pitäisikö ne mainita? Minä en oikein osaa sanoa. Minä elän tämän hieman epäselvän muotoilun kanssa, mutta meillä on mitään sitä vastaan, että mainitaan ne valiokunnat, jotka tässä mainitsen. Mitä Raudin tulee? Ei kysymys ole siitä, onko tutkimus hyvä idea vai ei. Kysymys on siitä, onko tämä oikea kohta, mihin kirjata ja onko tämä oikea ajankohta kirjoittaa tämä. Minusta tämä ei ehkä ole oikein hetki. Voimme tietysti pyytää oikeuspalveluilta kommenttia ja käydä keskustelua siltä pohjalta. Mutta minusta sinne pitäisi olla tämän päätöslauselman osa. Ei tämä liitty niinkään tutkimuksen ideaan, vaan siihen pitäisikö sitä mainita tässä päätöslauselmasta ja onko tämä nyt oikea hetki sen tekemiselle. Tämän lisäksi haluaisin vastata siihen kritiikkiin, jota on esitetty. Täällä on sanottu, että kysymyksiä, joihin ei ole saatu vastausta, niin sanoin johdotuksessa minäkin. Tässä on puhuttu vesipyssyllä ampumisesta, se on hyvä ilmaisu, se vastaa paremmin minun rauhanomaista luonnettani kuin mitkään sotapuheet. Mutta uskon, meidän kaikkien pitää tunnustaa, että, että valiokunta on antanut selkeitä suuntaviivoja sille, mikä meidän mielestä on, äh, on, on, on lähtökohtana tulevaisuudelle. Sitten voimme arvioida, onko tämä edistysaskel vai ei. Kun minä sain tämän tehtävän, silloin minä kävin läpi kaikki päätöslauselmat, jotka viimeisenä vuosina on tehty, ja saatoin todeta, että jokainen päätöslauselma, melkein. Siellä oli esitetty, oli riidelty sitä, että ei ollut vastauksia tai että ei ollut jotain kokousta. Ja niin se on ensi vuonna ja sitten taas tulevaisuudesta. Ja mitään ei tapahtunut. Nyt me olemme sellaisessa tilanteessa, jossa me yhdessä olemme luoneet lukkoon sen, että meidän lähtökohtamme on, että neuvosto vastaa kysymyksiimme, että voimme keskustella vastauksesta kokouksessa. Sitä ei tarvitse enää keskustella. 2008 liittyen se lähtökohta. Minusta tämä on edistysaskel. Ja sitten aina kysymys enemmistöstä. Jos saisimme asiat niin kuin haluaisimme, niin se olisi helppoa, mutta meidän täytyy toimia enemmistöpohjalta ja olen oikein iloinen, että olemme saaneet tällaisen laajan enemmistöpohjan. Mm, yksi toinen olisi halunnut pitemmälle, mutta minusta meillä on nyt seura- hyvä pohja seuraavalle vastuuvapausprosessille. Ja sitten on koko joukko kysymyksiä, johon ei ole saanut selkeyttä tällä kertaa. Nyt meillä on mahdollisuus esittää nämä kysymykset heti, kun me joidenkin viikkojen kuluttua tapaamme keskustelua 2008 vuodesta, ja minä mielen tämän. Pieneksi vesipysyä äh, roiskaukseksi. Minusta tämä on edistysaskel. Ja minä olen tyytyväinen, että me olemme tämän askeleen yhdessä ottaneet. Grazie, onorevole Andreas. Kiitoksia, edustaja Andreas. I think the only guy... Ainoat suuntaviivat, jotka olemme saaneet aikaiseksi tätä kautta, on se, että hyväksymme vastaukseksi roskaa tulevaisuudessa, niin kuin olemme nyt hyväksyneet. Grazie. Hyvä on, kiitos koska meillä nyt on vielä yksi asia esityslistalla ja meillä on enää 15 minuuttia aikaa, niin jos ei ole enää puheenvuoroja, menisin seuraavaan kohtaan. Kohta kahdeksan Euroopan tuomioistuimen erityiskertomus numero 12, oikeus- ja sisäasioiden alaa koskevien komission hankkeiden vaikuttavuus Länsi-Balkanin maissa. Ja annan puheenvuoron esittelijälle herra Olbrichtille. Olkaa hyvä. Yes, President, I, uh very short. Niin, puheenjohtaja, ihan lyhyet kommentit liittyen tähän erityiskertomukseen, joka koskee oikeus- ja sisäasioiden alaa koskevia komission hankkeita. Tämä on siis komission toimintakertomus toiminnasta Länsi-Balkanilla vuoden 2000 ja 2006 välillä, vuoden 2001 ja 2006 välillä. Joten tämä on sellainen arviointi, kertomus. Se, mikä on erittäin mielenkiintoista ja tärkeää, on se, että Euroopan tilintarkastustuomioistuin arvioi komission toimia ottaen huomioon ei pelkästään, kuten aikaisemmin, menettelytavat ja vastuullisuuden, vaan myöskin konkreettiset vaikutukset paikan päällä. Siksi voimme lukea raportista, että että on joitakin mielenkiintoisia tuloksia, mutta noin yleisesti se, mitä minä yritin ottaa mukaan tähän omaan mietintööni, niin on se, että ensin voidaan huomata, että yleisesti ollaan myönteisiä komission hankkeiden tehokkuudesta. Tämä on tärkeä yleinen huomautus. Näin yleisesti ottaen tilintarkastustuomioistuin on sitä mieltä, että komission hankkeet ovat tehokkaita. Samanaikaisesti kuitenkin tämä raportti osoittaa, että tällaista politiikkaa olisi jatkettava ja harjoitettava tulevaisuudessakin eri muodoissa. On myös erittäin tärkeää se, että tilintarkastustuomioistuin osoitti raportissaan, että on erilaisia tuloksia ja tuloksilla ehdotukset ovat laadultaan erilaisia. Niin kutsuttujen investointihankkeiden laatu ja niiden tehokkuus on korkeampaa, mutta sitten sellaiset hankkeet, jotka liittyvät institutionaaliseen kapasiteettiin, niin voimme silti huomata, että on, on heikkouksia olemassa. Ja siksi tässä kertomuksessa voimme lukea, että on tarpeen ryhtyä toisenlaisiin toimiin ja luoda selkeitä linkkejä investointihankkeiden ja niiden kestävyyden välillä ja instituutioiden äh, rakentamisen välillä. Tämä on erittäin tärkeä elementti tässä kertomuksessa. Tässä kertomuksessa on myös tärkeää se, ja sen otin mukaan omaan mietintööni, äh, vetoomus komissiolle, että se tekisi parhaansa, jotta eri toimijat paikan päällä tekisivät yhteistyötä. EU on suurin lahjoittaja, mutta eri lahjoittajien olisi tehtävä parempaa yhteistyötä. Yhteenvetona puheenjohtaja, kun me luemme tämän tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen, voimme ensinnäkin huomata, että sillä on myönteinen mielipide ei vain menettelytavoista, vaan myöskin komission toimien yleisistä vaikutuksista ja tuloksista. Ja se vetoaa komission, että se jatkaisi ja loisi linkin investointien ja toimielimisen kapasiteetin välillä. Tämä mietintö osoittaa, tai tämä kertomus osoittaa, että analyysi täällä, täällä eh, koko puussa voi olla syvällisempää, jos katsotaan myöskin komission toimien tehokkuutta ja tuloksia paikan päällä. Eh, joten tässä kommenttini liittyen tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukseen. Kiitoksia. Kiitoksia. Annan puheenvuoron tilintarkastustuomioistuimen edustajalle eh, herra Engvirdalle. Thank you very much. Uh, Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kunnianarvoisat jäsenet, olen kiitollinen esittelijän herra Albrechtin panoksesta. Hän esitti hyvän yhteenvedon kertomuksestamme. Olen oikein tyytyväinen hänen työasiakirjaansakin, joka on hyvin samalla linjoilla kuin erityiskertomuksemme. Esitän kolmessa neljässä kohdassa yhteenvedon kertomuksestamme. Ensinnäkin olen samaa mieltä herra Albertin kanssa, että komission toiminut aika hyvin tässä vaikeaa toimintaympäristöä näissä maissa. Toiseksi, niin kuten Albert mainitsi, investointiprojektit olivat onnistuneempia kuin ja rakentamisprojektit, joten olisi hyvä kytkeä investointiprojektit instituutioiden luomiseen ja kielteisenä kohta oli projektien kestävyys, joka liittyy niiden omistajuuteen. Tilintarkastustuomioistuimessa näemme yhä useammin, että omistajuus on projektien onnistumisen kannalta erittäin tärkeää sekä EUn sisällä että se ulkopuolella. Ja täällä me näemme, että näyttämättä hallinta on heikkoa. He enemmän tai vähemmän eivät kyenneet projekteja luomaan, komissioloinen omistajuutta ei ole. Olemme havainneet, että investointiprojekteissa yksi kolmasosa projekteista, joita tutkimme, ovat sellaisia, että ne tuskin ovat kestäviä ja instituutioiden luomisessa. Lähes kaikki projektit ovat sellaisia, että ne eivät ole kestäviä. Mihin liittyen meillä on suosituksia jotka heistävät herra Lombristin mietinnössä hyvin. Grazie, do la parola. Kiitoksia, annan puheenvuoron herra Pierre komissiosta. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää herra Olbrichtia hänen eh, mietinnöstään ja myöskin tilintarkastustuomioistuinta siitä, että se on valinnut tämän aiheen, jota me pidämme yhtenä tärkeimmistä liittymiseen liittyvistä aiheista. Me kiitämme tilintarkastustuomioistuinta sen arviosta, sen johtopäätökset ja suositukset ovat sellaisia, että voimme olla niistä samaa mieltä. Voimme allekirjoittaa myös esittelijän huomiot. Hiukan tarkempia kommentteja sitten. Ensinnäkin linkki liittyen instituutioiden rakentamiseen ja investointeihin. Se on meille eh, ihan yleinen käytäntö, mutta eh, ei ole kovin helppoa saavuttaa tätä, kun toimitaan vuosittaisella budjettilla ja kun instituution rakentamishankkeet, eh, jotka viedään läpi tällaisen ehm, jäsenvaltioiden hallinnon ystävyyshankkeiden kautta, niin siihen liittyy joskus ongelmia täytäntöönpanon aikataulujen suhteen, joten nyt olemme siirtymässä tällaisiin sektorikohtaisiin strategioihin, joissa otetaan mukaan kaikenlaisia instituutiorakentamiseen ja investointiin liittyviä hankkeita. Ja toivottavasti saamme tällä tavoin strategisemmat puitteet. Äh, mutta täällä Olbrichtin ja tilintarkastustuomioistuimen äh, kertomusten pää kysymys oli kestävyys ja me olemme aivan samaa mieltä siitä, että pääkysymys liittyy äh, vastaanottavien maiden omistajuuteen ja poliittiseen tahtoon. Tämä on näille maille kaikkein hankalin kysymys. On hyvin vaikeaa saada aikaan uudistuksia näillä sektoreilla syistä, joita en nyt tässä voi käsitellä, koska sinne menisi liian pitkään mutta jotkut tällaisista uudistuksista haittaavat hallintoa ja hallituksia, joten ei ole aivan helppo varmistaa, että hallituksen sitoumuksia todellakin sitten noudatetaan. Käymme vuoropuhelua vakaus ja assosiaatioprosessien yhteydessä varmistaaksemme, että näitä sitoumuksia noudatetaan. Kun poliittista tahtoa on, kun esimerkiksi viisumihelpotusten suhteen, siellä on poliittista tahtoa ja selkeitä tavoitteita, silloin hankkeet saadaan päätökseen ajoissa, koska valtio on sitoutunut näihin uudistuksiin. On aivan totta se, mitä täällä sanotaan, että poliittinen tahto on avainkysymys. Meidän on ry- meidän on ponnisteltava lisää, koska tämä liittyy myös siihen, että nämä maat joku päivä voisivat liittyä. Ja haluaisin vedota myös Länsi-Balkanin maiden parlamenttien väliseen valtuuskuntaan, jotta tämä viesti välitetään aivan selvästi Länsi-Balkanin maiden parlamentin jäsenille. Ja toinen kommentti, joka liittyy investointien infrastruktuuriin. tilintarkastustuomioistuimen suositukset ovat hyvin konkreettisia ja pragmaattisia. Halutaan esimerkiksi varmistaa, että rakennusluvat ja muut saadaan ajoissa. Me aiomme varmistaa, että tällaiset ehdot paremmin otetaan mukaan hankkeita suunniteltaessa. Sitten oikeus sisäasioiden hankkeiden alueellista ulottuvuudesta olemme täysin samaa mieltä siitä, mitä tilintarkastustuomioistuin ja esittelijä sanoivat. No sitten lahjojen lahjoittajien koordinaattorista. Välillä pelkään pahoin puheenjohtaja, että komissio on paljon avoimempi kuin jäsenvaltiot, mitä tulee lahjoittajien koordinointiin. Ja aina välillä tulee tällaisia kahdenvälisiä lahjoittajia, sanoo, että me olemme täällä ja olemme sopineet, että rahoitamme sitä ja tätä. Ja he usein ilmestyvät hyvin vaihea, myöhäisessä vaiheessa prosessia mukaan. Ja se ei mahdollista oikeanlaista yhteistyötä, mutta me olemme parantaneet tilannetta ja meillä oli kaksi viikkoa sitten kaikkien lahjoitteen kanssa konferenssi ja yritimme varmistaa, että teemme läheisempää yhteistyötä erityisesti äh, edustustojemme kautta paikan päälle, jotka ovat vastuussa hankkeiden täytäntöönpanosta. Ja sitten näiden hankkeiden näkyvyydestä sekä tilintarkastustuomioistuin että esittelijä ovat nostaneet tämän esiin. Se on myös meille erittäin tärkeää. Ei ole ainoastaan hyvä, että rahoitamme hankkeita, vaan on myös hyvä, että kansalaiset näissä maissa eh, tietävät, mitä tapahtuu. Tietenkin on helpompi eh, varmistaa investointihankkeiden näkyvyys kuin instituution luomishankkeiden näkyvyys. Jos tehdään yhteistyötä ministeriöiden, ministeriöiden tai oikeusjärjestelmän kanssa, niin ei saada kovinkaan paljon näkyvyyttä, paitsi että esimerkiksi voidaan järjestää lehdistötilaisuuksia, kun hanke käynnistetään niin, ja järjestää niitä hankkeen eri vaiheissa, mutta todennäköisesti meidän on tehtävä enemmän ja yritämme saada aikaan parannuksia näkyvyyden parantamiseksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Grazie lei. Kiitoksia teille. Haluaako joku puheenvuoron? Ei. No sitten hyvää iltaa kaikille ja tapaamme jälleen huomenna kello yhdeksän.